on syytä pitää mielessä, että tämä kokous televisioidaan ja siihen voidaan tutustua internetin kautta. Nyt ensimmäisenä kohtana on esityslistan hyväksyminen, joka on jo kahdeksas päivä kuluvaa kuukautta jaettu. Teillä on se siis Joo, käsissänne. Rova Hefner on pyytänyt ylimääräistä kohtaa esityslistalle, nimittäin artiklan 128 tulkintaa liittyvää kohtaa työjärjestyksestä. Itse puoltaisin tämän kohdan mukaan ottamista. Allora, il, eh, questa richiesta... Tämä rouva eh, edustaja Hefnerin pyyntö, että käsiteltäisiin siis tässä istunnossa 128 artiklaa työjärjestyksestä, niin ottaisin sen mieluummin kuitenkin esityksestä huomissa aamu. Si sente adesso? No, kuuluuko nyt? Allora dicevo, il, l'onorevole collega Gualtieri. Eh, sanoin siis, että edustaja Gualtieri, joka on varjoesittelijänä herra Raffin mietinnössä, jossa käsitellään vaalilainsäädäntöä, ei voi olla tänään iltapäivänä läsnä ja hän pyytää, että keskustelu tästä aiheesta siirrettäisiin huomisaamulle. aamulle. Jos kukaan ei vastusta tätä, voisimme toimia tällä tavoin. Eli esityslistaa muutettaisiin näin. Tämän myötä äh, meillä on toiveita lopettaa aika ajoissa kokous. Ja voisimmekin järjestää sitten koordinaattoritten kokouksen tänä iltana eikä huomisaamuna. Ja sen jälkeen kello yhdeksän, kun piti järjestää koko koordinaattoritten kokous käsiteltäisinkin herra Daffin mietintöä. Eli huomisen esityslistalle otetaan oma mietintöni 128 artiklasta työjärjestyksestä, niin kuin Rova Hefner on esittänyt. Poistamme tämän päivän esityslistalta herra Daffin asian käsittelyn, joka olisi kohta kuusi esityslistalla. Sen siirrämme huomisaamulle. Se käsitellään siis kahdessa osassa. Ensin tarkistuskäsittely ja sitten äänestys. Ja tämä kohta tulisi siis huomiseen kello yhdeksän. Ja tämän iltapäivän valiokuntakokouksenne jälkeen noin puoli kuuden aikaan toivon mukaan voimme järjestää koordinaattoritten kokouksen. Ja mitä taas koordinaattoreiden kokouksen tulee, niin sain edustaja Tarkovskilta viestin. Siinä pyydettiin sitä, että koordinaattoreiden kokous järjestettäisiin kuitenkin huomissa aamuna, koska mm, Puolan edustaja tulee edu, eh, puhumaan tässä yhteydessä ja se olisi tärkeää, mutta toivoisin, että voisimme kuitenkin käsitellä kaikkea muuta tänään ja sitten Puolan matkasta vaan puhuttaisiin huomenna. Jos mitään vastustusta ei ole, niin tehdään tämän mukaan. Herra Duff. I am not, uh... No, en vastusta periaatteessa, mutta haluaisin vedota sen puolesta, että saataisiin riittävästi aikaa ja tilaa keskusteluille minun mietinnöstäni, joka koskee vaali säädöksen uudistamista. Ja jos tämä koordinaattorin kokous olisi aamulla lyhyempänä ja komissaari Siskovic olisi sitten aamupäivällä paikalla, niin silloin tämä ehkä onnistuisi. Miss? So, uh, my... Niinpä. Pyyntöni onkin, että luulemme, luulemme että komissaarilta voitaisiin kysyä, komissio, komissaari voitaisiin pyytää tulemaan kello 11.15 huomenna aamupäivällä. Näin meillä olisi riittävästi mahdollisuuksia keskustella minun mietinnöstäni, joka jonka käsittely on aina niukennettu meidän esityslistallamme. Anteeksi, herra Daffa. Ehkä en nyt selvittänyt asiaa hyvin, niin mitä ehdotuksen oli seuraava. Se perustuu siihen, että koordinaattoreiden kokous, joka oli määrä pitää huomissa aamuna, pidettäisiin tänään, jotta nimenomaan huomenna olisi enemmän aikaa käsitellä mietintöänne. Koordinaattoritten kokous siis tänään. Ja aloittaisimme varsinaisen valiokuntakokouksen huomenna kello yhdeksän. Ja tällä tavalla aika säästyisi. Aikaa siis on. Käykö tämä? Yes, okay, um... Kyllä, mutta jos voisin pyytää, että aloitamme sitten täsmällisesti kello yhdeksän. E io ci sarò. Kyllä, minä ainakin olen paikalla ja suosittelen muillekin läsnäoloa. Eli yritän olla täsmällisiä kello yhdeksän huomenna aamulla. Aha, sitten edustaja Scholz haluaa käyttää tästä asiasta puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä minä ymmärrän tietenkin, että on vaikeata tällä tavalla koordinoida näitä meppien aikatauluja, että he ovat paikalla tiettyyn tärkeään ajankohtaan. Toteaisin vain, että minäkin olen esittelijä herra Duffin mietinnön kohdalla. Valitettavasti huomenna on, on Inta-valiokunnan konferenssi, joka estää minun osallistumiseni tähän keskusteluun, niin täytyy tietenkin aina katsoa, mikä on se alkuperäinen aikataulu suunnitelman valiokunnassa, ja sen jälkeen sitten voidaan suunnitella omat toimintonsa tämä, jos näin lyhyellä aikavälillä tehdään muutoksia, niin se kyllä vaikeuttaa kaikkien vastuullisten, vastuullisten mahdollisuuksia osallistua tähän kokoustamiseen. Haluaisin ottaa, pyytää, että tämä otetaan huomioon tulevissa aikataulusuunnitelmissa. Kiitos. Yritän toimia sillä tavoin, että kaikki ovat tyytyväisiä. Ja tänään ainakin nyt viime hetkellä yritettiin tehdä muutoksia, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Herra Schulz, otan teidän suosituksenne nyt vastaan äh, ja mietin äh, sitä tulevaisuudessa, mutta en kuitenkaan nyt enää halua muuttaa tätä ohjelmaa, koska siitä syntyy ongelmia. Hei. Non ci sono Mitä tiedonantoja ei ole. Sen sijaan 31.1. ja 1.2.2011, 17. ja 17.2. näiltä kokouksilta pöytäkirjat pitäisi hyväksyä ja jollei mitään huomiota ole, niin ne hyväksytään tällä tavoin. Sitten kohtiin 4 ja 5. Itse olen esittelijänä näissä kysymyksissä ja ne voidaan käsitellä yhdessä. Niin kuin tiedätte, toimielinten välinen sopimus yhteisestä Euroopan parlamentin ja komission avoimuusrekisteristä pitää hyväksyä meidän valiokunnassamme. Ja sen seurauksena meidän on ehdotettava muutamia tarkistuksia työjärjestykseen, jotka luonnollisesti johtuvat sopimuksen hyväksymisestä. Mitä taas itse sopimukseen tulee, niin se on joko hyväksyttävä tai ei. Mitään muutoksia siihen ei voi tehdä, mutta sen sijaan taas työjärjestystä voidaan muuttaa. Ottaisin kuitenkin molemmat kysymykset yhdessä esittelyyn, käsittelyyn, koska ne liittyvät toisissa. Me olemme jo puhuneet parlamentin ja komission välisestä sopimuksesta ensimmäinen toista, kun Paikalla oli myöskin varapuhemies Rova Wallis, joka selvitti meille toimielinten välisen sopimuksen sisältöä. Ja siinä käsiteltiin nimenomaan avoimuusrekisteriä, ei siis edunvalvojen rekisteriä, niin kuin aikaisemmin kyseistä rekisteriä nimitettiin. Kyse on nyt sopimuksesta, joka kattaa sekä parlamentin ja komission, ja nyt odottelemme jatkoa. Näkyvät ovat myönteishenkiset, lupaavat ja näyttäisi siltä, että jopa neuvostokin hyväksyisi tämän rekisterin. Ja ehkä pikaisesti saamme kokonaisuuden hyväksyttyä. Huomisaamuna saamme kuulla komission edustajalta, komissaari Sevskovinitsilta, heidän kantansa. Tästä nyt sitten tästä itse asiasta sen verran, että voisin muistuttaa teitä eh, siitä, että kyse on avoimuusrekisteristä, joka kattaa nimenomaan loppareiden toiminnan. Jos Tubbin mietinnössä viime vaalikaudella 2008 peräänkuulutettiin tällaista rekisteriä ja monet jäsenet tukivat sitä. Sen jälkeen asetettiin korkean tason työryhmä, jonka tarkoituksena oli työstää tällaista sopimusta ja rekisteriä. Rova Wallis osallistui tähän työryhmään, Rova Isabel Dura, Ninnäkään, herra Jolainen ja minä. Me siis työstimme asiaa ja nyt keskeiset seikat tästä sopimuksesta rekisteröinti eh, on vapaaehtoista, se ei ole siis pakollista, mutta jos haluaa tiettyjä etuja, on pyydettävä päästä mukaan kyseisen rekisterin ja antaa tietty määrä tietoja, esimerkiksi rahoituksellisia tietoja ja, ja, ja mahdollisia eh, palk- esimerkiksi tiedot palkasta tai rahoista, joita saa toimielimiltä. Näitä eh, tietoja tarvitaan, jos haluaa päästä mukaan luetteloon. Sitten toinen eh, kohta kyseistä luettelua, rekisteriä pidetään mahdollisimman laajana, mutta siihen ei eh, sisällytä pelkästään kaupallisia toiminta, kaupallista toimintaa harjoittavia, vaan myöskin muita toimijoita jotka haluavat siis toimia Euroopan parlamentissa. Nämä ovat kaksi toisistaan poikkeavaa ryhmää, mutta joka tapauksessa menettelytapasäännöt koskevat molempia ryhmiä. Jo aikaisemmin totesin, että on välttämätöntä antaa tietoja vaikkapa yrityksestä ja rahoituksellisesta taustasta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Tässä ei nyt kannata enää sen syvemmin kyseistä sopimusta selvittää, koska ei sitä kerran voi muuttaa. Minä ehdotan, että me hyväksymme tuon sopimuksen, koska joka tapauksessa se on askel eteenpäin avoimuuden tiellä. Sitten työjärjestyksen muuttaminen. Muutokset ovat välttämättömiä 127 artiklan osalta se tarkoittaa käytännössä sitä, että liitettä 10 ja artikla 9 on muutettava. Uusi rekisteri eh, kattaa myöskin eh, työjärjestyksen säännöt mutta on tärkeää pitää mielessä se, että Euroopan parlamentilla on toimivaltuutta tiettyjen yksityiskohtien osalta. Tietenkin kuka tahansa voi pyytää pääsyä parlamenttiin ja päästä sinne, mutta Euroopan parlamentilla on kuitenkin oikeus itse määritellä ne säännöt, joiden puitteissa lupia myönnetään ja, ja miten asiat järjestetään ja millä tavoin rekisteriä pidetään yllä. Kvestorit päättävät siitä, annetaanko kulkulupia vai ei, ja menettelytapasääntöjä sovelletaan myöskin niihin toimijoihin, jotka eivät tule katetuksi sopimuksella sinänsä. Nämä kaikki kohdat ovat löydettävissä liitteen 10b-osasta. Vastuullinen instanssi päätettäessä rekisterin toimeenpanosta on puhemies miehistö ja pääsihteeristö. Muitakin yksityiskohtaisia muutoksia on artiklan yhdeksän alta löytyy erilaisia kohtia, mutta summa summarum kuitenkin mielestäni työjärjestyksen muuttaminen voidaan myöskin hyväksyä. Ei sitä sen kummempaa selvitettävää enää ole, koska joka tapauksessa rekisterin kirjautuminen on pakollista, jotta parlamentin ylipäätään pääsee. On aivan selvää, että esimerkiksi äänestäjät voivat päästä muutoinkin sisään, vaikka eivät he olekaan tuossa rekisterissä mukana. Sama koskee perheenjäseniä ja niin poispäin. Eli tämä tästä. Nyt antaisin puheenvuoron, kuka puheenvuoro haluaa käyttää. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli hyvin, hyvin tärkeä asiakirja, jota olemme hyväksymässä. Tässä on oikeastaan kaksi mietintöä, jossa käsitellään työjärjestöstä ja sen muuttamista, mutta myös on kysymys myös poliittisista mietinnöistä ja poliittisista arvioinnista. Avoimuus on tietenkin hyvin tärkeä. Ja vaikkakin ja tämä nimenmuutos on hyvä, avoimuusrekisteri on hyvä, on aina hyvä, että jos toimielimet, kuten parlamentti, ovat avoimia ja, ja siihen tietenkin täytyy totutella tähän nimeen. Mutta minusta se on oikeastaan hyvä, että se muutos on tehty näin päin. Itse mietinnöstä eh, ehkäpä se kohta, joka koskee neuvostoa, joka liittyy eh, yhteisen avoimisrekisterin neuvoston kanssa. Minä muotoilisin sen toisella tavalla. Me tarvitsemme siihen tiukemman muotoilun, koska uskon, että kansalaiset eivät tee eroa komission, parlamentin ja kolmannen toimielimen neuvoston välillä, vaan että se yhteinen rekisteri olisi tärkeä. Se olisi myös järkevästi muotoiltu niin, että ei jää mitään tulkinnanvaraa ja sellaista liikkumavaraa. Tämä pitää olla tavoitteena, että saataisiin yhteinen rekisteri ja sen pitäisi saada myös julkiseksi. Ja tällainen ajatus on minusta oikein hyvä jo nyt komission tasolla, että voidaan saada selville, missä määrin tähän käytetään rahaa. Tämä on oikein hyvin muotoiltu tämä kohta varsinkin, ja voin vain sanoa, että, että vierailijaryhmät sanoi jo tänäänkin, katsokaapa vaan, että meillä on tänäänkin, vap, meillä on täällä, tällä, tällä hetkellä vapaaehtoinen rekisteröinti, mutta tärkeämpää olisi, että se olisi sitova, ja että löydämme, tärkeintä myös löytää sellaiset muotoilut, että se sisältää myös neuvoston tämän on niin kuin kaikkiaan oli se, mitä minä tässä vielä kaipaan. Joka tapauksessa olemme hyvällä tiellä. Täytyy saada selvästi muotoiluksi ja määritellyksi silloin, jos näitä sääntöjä ei noudateta, mitkä ovat sanktiot. Sekin olisi hyvä. Sekin on kuvattu varsin hyvin. Kaikki tietävät, että ellei, ellei säännöstä pidetä kiinni, jotka me laadimme, niin siitä on myös seuraamuksia. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tämä on onnistunut mietintö ja uskon, että tämä vie Euroopan parlamenttia myös kahta kahta muuta toimielintä aimo Askelen eteenpäin. Jo siitäkin syystä, koska tässä on kuitenkin aina ollut hirveän paljon varaumia siitä, että kyllä Eurooppa on läpinäkymätön, mutta tämä avoimuusrekisteri vie avoimuutta ja muutenkin tätä koko asiaa eteenpäin. Tämä on hyvä. tietysti, nyt on kaksi. Ja meidän pitäisi mahdollisimman pikaisesti huolehtia siitä, että tämä saadaan osaksi lainsäädäntöä. Grazie. Adesso ha chiesto... Kiitos. Ja sitten herra Daff. Oh, President, uh, th- uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja näistä huomioista. Laajalti ottaen olemme aivan oikealla suunnalla tässä menossa. Toimielinten välinen sopimus on hyvä asia se meillä on aikaisemminkin ollut. Tämä on hyvin lakimiehet ja papit, jos nyt ajatellaan näitä ammattikuntia, niin joskus hekin saattavat työskennellä loppareina. Ja joskus he saattavat antaa neuvoa, esimerkiksi lakimiehet, ja sitten taas papit ovat tietyllä tavalla etuoikeutettuja kirkon puolesta vuoropuhelussa. He edustavat kirkkoa vuoropuhelussa, hyvin muodollisessa vuoropuhelussa – aivan niin kuin työntekijät taas ammattiliitoissa samalla tavalla. Kyse on eräänlaisista loppareista. Mutta heillä on kuitenkin kaksi erilaista roolia, erilaista tehtävää. Minä en nyt ottanut eh, tätä toimielinten välintä sopimusta mukaan, mutta uskoakseni eh, siellä tehdään ero näiden eri ihmisryhmien tehtävien välille. Ja sitten taas päätöslauselmassamme kohdassa 6b. Tämä erottelu yllättäen häviää kokonaan, jos nyt ajatellaan pappeja ja lakimiehiä. Tämä on varmaankin virhe. Haluaisin siis, että selventäisitte hieman tätä seikkaa. Ja mitä taas tulee työjärjestykseen? Tarkistuksessa viisi on mielestäni ymmärtämisongelmia sen suhteen, mihin oikein pyrimme tuossa kyseisessä kohdassa. Voisitteko antaa jonkin esimerkin sellaisesta henkilöstä, jolla on pitkäaikainen kulkukortti, mutta kuka, joka ei täytä tämän sopimuksen ehtoja tai ei kuulu sen soveltamisalaan? Ja, liebe Kollegen. Niin, hyvät kol- rahin kollega, puheenjohtaja. Minusta tämä on tärkeä askel eteenpäin. Demokratia tarvitsee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta me voisimme vastuttaa sellaista vaikutelmaa, että täällä tehdään hämärissä, hämäriä sopimuksia ja puuhaillaan lehmänkauppoja, eikä pystyt, eikä kuitenkaan voida vaikuttaa adekvaatilla tavalla edustajiin. Siksi tämä avoimuusrekisteri on yksi tärkeä, ei ainoa, mutta yksi tärkeä elementti, joka tarvitaan avoimaan, avoimeen ja demokraattiseen politiikkaan. Ja luottamuksen voittaminenhan on tärkeä pääsy edustajien puheille, komissaarien ja komission edustajien puheille, no, se on tärkeä resurssi. Ja meidän pitäisi muistaa, että, on, että että tämä on jäänyt edelleenkin hämärään, kuka äh, pääsee tällaisten henkilöiden pakeille. Meillä on ollut olemme aikaisemminkin toiset toimineet tällaisen rekisterin puolesta, siksi nyt pidämme tätä hyvänä tuloksena, vaikkakin nykyinen ehdotus ei täytä meidän kaikkia toivomuksemme. Siitä huolimatta tulemme kannattamaan sitä, sillä me olemme iloisia tästä suuresta askeleesta eteenpäin, sen sanon sanoa. Siitä huolimatta totean, että tämä ei kata kaikkia sääntöjä, Moni asia jää avoimeksi. Neuvosto ei ole mukana ja me katsomme, että tässä on samanlainen tarve kuin, kuin komissio ja parlamentinkin kohdalla. Toinen asia on se, että rekisteri tai tämä merkitseminen ja annettavat tiedot eivät ole pakollisia. Tämä on meistä puute. Ja uskon, että tämä puute ei toteudu täyty sillä tavalla, että okei, jos ei sitä annet, tietoja anneta, niin sitten ei saa pitkäaikaista korttia. Tässä kuitenkin saadaan pääsy tänne tiloihin. Toi kolmanneksi sanoisin vielä, että olemme tietoisia siitä, että me emme pysty säätämään kaikkea. Emme pysty säätämään esimerkiksi niitä asioita, joita tapahtuu näiden tilojen ulkopuolella. on, jotka tapahtuvat ihan toisella organisaatiolla pohjalla. Me emme me, pyst- me pystymme tietenkin säätelemään omaa toimintaamme, siksi jokainen edustaja, mies ja nainen on ja ö, on velvollinen omalta osaltaan kehittelemään sellaista moraalia, joka poistaa kaikki epäilyt. Mutta olemme iloisia tästä askeleesta eteenpäin ja me tuemme täysin rinnoin tätä tulosta. Olisimme toimineet enemmänkin, mutta näinhän se on politiikassa aina. Siksi me kannatamme kuitenkin tätä. Ja im Anschluss an das... No oikeastaan siltä pohjalta, mitä Andrew Duff sanoi ja viittaamalla myös kohtaan 6, B, pikku B. Ja tässä työmarkkinaosapuolet ovat poissa ja kirkot. Ja meillä oli itse asiassa kaksi ryhmää, jota ei, jotka ovat olleet julkisessa virassa, esimerkiksi notaarit – niissä jäsenmaissa, jossa edelleenkin notaarit ovat julkisia virkoja, sitten myös tuomarit minun näin ensin näkemältä, niin myös tuomarin olisi täytynyt ilmoittautua. Ja tämä se on kuitenkin kolmas valta, eli tuomiovalta, niin niitä ei pitäisi pitää loppareina. Minä pyytäisinkin vielä selvittämään tai, tai selvittämään, josko nämä kaksi ryhmää voitaisiin ottaa myös pois. E, eli silloin, kun hoitaa jotain julkista virkaa, ne ovat kuitenkin minusta muita kuin loppareita, eivätkä voikaan olla loppareita. Kuitenkin tietenkin voidaan toimia niin ja näin, mutta näiden kahden ryhmän kohdalla, eli kolmas valta, eli notaarit, jotka ovat olleet julkisessa virassa, e, nämäkään eivät ole mitään konsultteja, ne pitäisi ottaa pois tästä, tästä ryhmästä. Kiitos. Tämä ei niinkään ole huomio, vaan selvityspyyntö. En ole valitettavasti käyttänyt tähän riittävästi aikaa, mutta jos nyt olen ymmärtänyt oikein, niin te käsittelette tätä lähes tätä loppausongelmaa niin, että ensinnäkin käsitellään sellaisia järjestöjä, jotka ovat selvästikin edunvalvoja tai loppareita, jotka ajavat tiettyä etua. Ja toisaalta sitten ja sitä, miten nämä tietyt edunvalvojat noudattavat tiettyjä standardeja käyttäytymistavoissaan. Toisaalta tässä puhutaan myöskin paikallisista avustajista – ja on asioita, jotka todellakin vaikuttavat ihan lainsäädäntöönkin. Miten nämä, tavallaan nämä avustajat sitten niin vaikuttavat jäseniin? Onko, onko tämä tällä tavalla? Minä todellakin haluaisin sitä selvennää tätä kohtaa hieman. señor presidente eh, muy brevemente querría Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tämän menettelyn aikana, kun nyt puhuttiin tämän yhteisen rekisterin hyväksymisestä, niin haluaisin, että tässä otetaan myös poliittiset seikat mukaan. Mennään pidemmälle kuin vain työjärjestys ja sen muuttaminen. Me olemme rahoituskriisin keskellä, talouskriisin keskellä. Ja näin ollen monien parlamenttien ja muiden yhteiskunnan instituutioiden, olipa sitten kyse paikallisesta tai ylikansallisista elimistä, niiden arvo alenee. Ja avoimuus ylipäätään, erilaiset kiellot, Euroopan parlamentin jäsenille samalla tavoin kuin kansallisella tasolla. Samaten nyt elämme hetkeä, jolloin usein Euroopan unionin syyllistetään erilaisista toimista, jotka ovat luonteeltaan leikkauksen omaisia. Monissa maissa kansallisella tasolla kriisin seurauksena tehdään leikkauksia – ja, ja sitten syntipukiksi otetaankin Euroopan unionin toimielimet. Kansalaiset valittavat ja tuovat esiin tyyty, tyytymättömyyttä ja he toteavat, että syypää on Euroopan unioni. Ja tällä tavoin usein myöskin poliitikot joutuvat syytety, syytettyjen penkille ja heitä väitetään epämoraalisiksi. Joten avoimuus on äärimmäisen hyvä. Monet tutkimukset tuovat esiin sen, että kaikki se, mitä tekee, kannattaa tehdä avoimesti ja julkisesti. Monethan joka tapauksessa yrittävät äh, kiertää äh, kieltoja. Itse kauan sitten, kun toimin äh, Espanjassa äh, virassa. Olin silloin paljon nuorempi, hiuksetkin vielä kasvoivat siihen vaikka päässä. Niin silloin sanottiin, että kun äh, julkisiin virkoihin valitaan, niin tärkeintä on olla rehellinen, koska jolle me ole rehellisiä, niin, niin mitä enemmän muut saavat silloin tietää, niin sen pahempi. Joten summa summa on tärkeää, toimia avoimesti ja myöskin tehokkaasti. Ei kannata lue, tehdä mitään luetteloa kielloista. Luoten, luon, luonnollisesti tietenkin to, toiminta perustuu siihen, niin kuin Matias Grotte sanoi, jos joku ei toimi sääntöjen mukaisesti, niin sitten ryhdytään seuraamustoimiin. Kaikki varmaan ovat samaa mieltä siitä, että neuvoston pitäisi olla mukana tässä yhteydessä. Toivomme, että asia etenee ja että saataisiin aikaiseksi yhteinen rekisteri, mutta joka tapauksessa, jos parlamentti ja komissio tällaisen luettelon rekisterin nyt muodostavat, niin varmasti neuvostokin tuntee olevansa pakotettu tulemaan mukaan. Thank you, Chair. Just a brief thought. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt ajatus, ajatuksen poikainen. Olen ottanut tämän Stop-mietin kohdalla esille aikaisemmin, mutta ensinnäkin ongelma avoimuuden kanssa on se, että rajat ovat aivan varsin epäselvät. Mutta jos me puhumme Duffin, Duffin mietinnöstä ja juristeista ja kirkomiehistä, myös diplomaateista täytyy puhua, koska diplomaatikin tiettyyn mittaan lobbaavat tai ainakin tekevät sellaista toimintaa, joka on lähellä lupaamista. Me voisimme laittaa heidät listalle, mutta ikään kuin poikkeuslistalla, että voisi olla hyvä lisätä heidät että me, siihen tyyliin, että me tiedämme, että hekin äh, kuuluvat tämän otsakkeen alle. En nyt sano, että siinä on mitään sinänsä haittaavaa, mutta, mutta avoimuussääntöjen pohjalta, niin kuin sanoin, ne ovat aika epämääräiset. Tämä on ehkä ajattu, miettimisen väärti lisätä heidätkin. Øh, tak, øh, formand. Øh, altså, jeg tilhører dem, som kan udtrykke glæde over... Kiitos. No, minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka olivat tyytyväisiä edistykseen, mutta kuulun myös niihin, jotka katsovat, että jotain tästä vielä puuttuu. Mehän olemme nyt tätä tarkistaneet hyvin lyhyellä aikavälillä. Keskusteluja olisi vielä käytävä. Ja olisi hyvä, jos tätä tarki, tämä tarkistus vietäisiin loppuun ennen seuraavia vaaleja. Tämä on erittäin hyvä aloite. On myös hyvä ottaa kansalaiset mukaan keskusteluun. Tässä on vielä ongelmia, esimerkiksi kustannuksiin liittyvät ongelmat. Siellä on todella suuria eroja, mitä näille lobbareille maksetaan. Ja meillä on siis vapaaehtoinen rekisteri, mutta mitä rangaistuksia voidaan määrätä, jos sitten rekisterin sääntöjä ei noudateta? Poistetaan rekisteristä. Ja kysymys kuuluukin, onko se riittävä rangaistus? Tulevassa tarkistuksessa meidän pitäisi pohtia sitä, että jos sääntöjä ei noudateta, jos vaikka joku antaa vääriä tietoja, niin mitä sitten rekisterin suhteen tehdään jos tietoja on saatavilla. Tämä on hyvä pieni askel oikeaan suuntaan, mutta paljon vielä puutteitakin on. Благодаря, господин председател. Аз поделям повечето от оценките, които се направиха тук. Kiitos, и характера на регистъра за... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä useimpien puheenvuorojen kanssa – tästä avoimesta rekisteristä ja toimintavälisestä sopimuksesta, josta olemme kuulleet jo koko lailla. Uskon kuitenkin, että ei ole kovinkaan paljon ihmisiä, jotka ovat täys, jotka pystyvät ottamaan selkeästi kantaa asiaan ja miten tämä tulee vaikuttamaan kansallisella tasolla ja miten tämä näkyy konkreettisesti uusissa jäsenvaltioissa tai näkyisi pitkään oli meillä ihan toisenlaiset ehdot ja edellytykset. Silloin puhuttiin kapitalismista ja loppaajuksesta ikään kuin tällaisena kielteisenä äh, ilmiönä. Nyt edelleenkin on osittain kummallisia käsityksiä näistä käsitteistä. Siksi meidän pitäisi äh, ajatella tätä uutta ehdotusta uutena asiana, eikä välttämättä minä rutiinitoimintana. Olen joka tapauksessa iloinen siitä, että myös uusissa jäsenvaltioissa puhutaan tästä avoimuusrekisteristä, tai voitaisiin saada käyttöön tällainen avoimuusrekisteri, ja että tämän rekisterin puitteissa me voimme työskennellä Ja olen vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä saada kansalaisillemme, kansalaisille yksityiskohtaista tietoa tästä avoimuusrekisteristä. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös mainita mediat. Me kyllä median edustajatkin täytyy sisällyttää tähän tärkeään projektiin sillä hehän informoivat asioista ja suurta yleisöä ja yhteiskuntaa näistä asioista. Joskus he tai ne, media, välittää oikeata tietoa tai joskus kuitenkin välitetään väärääkin tietoa tai jotain vääristynyttä tietoa ja tiettyyn mittaan mediakin pitäisi, media pitäisi pitää loppareina. Täytyy kiinnittää huomiota myös mediaan. Hyvä. No niin. Nyt on mahdollisuus, äh, tai oli mahdollisuus vielä tuoda esiin omat varaukset ja, ja ajatukset, ja tämä voidaan vielä tehdä tarkistusten avullakin. Ehdottaisin, että näiden kahden äh, mietinnön äh, käsittely siirrettäisiin 19. päivää huhtikuuta ja 24. päivää tätä kuuta olisi tarkistusten jättöpäivä, jotta olisi aikaa vielä tutustua teidän ehdotuksiinne. Pyrin nyt vielä äh, vastaamaan joihin esitettyihin kysymyksiin. No ensinnäkin, herra Hefner, en, en ymmärtänyt, millä tavoin voitaisiin ylipäätään ajatella tällaista pakollista rekisteriä. Mitä se tarkoittaa tai tarkoittaisi? Silloinhan se tarkoittaisi sitä, että kaikki eurooppalaiset yritykset joutuvat kirjautumaan rekisteriin. E- eihän sitä voi tällä tavoin nähdä. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa nyt, joka Euroopan parlamentin kanssa jostakin syystä haluaa olla tekemisissä, on kiinnostunut parlamentista, siis teknisesti ainakin nyt Italian lainsäädännön mukaisesti – niin siis se ei sinänsä ole pakko, vaan velvollisuus. Velvollisuus on noudattaa tiettyjä sääntöjä ja ehtoja, jos haluaa toimia yhteistyössä. Sen sijaan pakottavat toimet ja pakolliset kohdat on löydettävissä taas kirjallisessa muodossa sopimuksesta. Sieltähän löytyy myöskin yhdeksän kohdan menettelytapasäännöt, jotka koskevat niitä, jotka pyytävät päästä rekisteriin mukaan. Tietysti avoimuus on sitoumus, johon, jonka taakse olemme asettuneet. Tämä nyt liittyen pakollisuuteen. Sitten itse rekisteriluettelo, se on jaettu eri osiin. Niitä on kuusi 16 ja, ja mielestäni ne eivät sinänsä niinkään äh, liity siihen, millä tavoin äh, eri kategorioita käsitellään. Se on pikemminkin <laughs> ikään kuin ideologinen jaottelu, taloudelliset toimijat ja muut toimijat ja niin, niin edelleen on käsitetty eri tavoina minkä vuoksi nyt kokee ottaa yhteyttä parlamenttiin. Tämän tyyppisiä perusteita on käytetty, kun jako kuuteen on tehty. Eli kaupallinen, kaupalliset toimijat, vaikka etua tavoittelevat kulttuuritoimijat ja niin poispäin. Erilaisia edun, edun valvojia ja, ja ryhmiä on. Mitä taas tulee kirkkojen mukana ollaan rekisterissä viidennessä osassa? Jos nyt oikein muistan, niin kyse on unionin toiminnan 16 artiklasta. Siinä ei ole sinänsä niinkään kysymys varsinaisesti kirkosta, vaan niistä instansseista, jotka toimivat kyseisellä saralla. Eli samoja sääntöjä käytetään kuin muihinkin. Ja tämä tietysti taas johtaa siihen, että kvestorit vuosittain antavat kulkuluvan ja niin poispäin. Ja tähän löytyy selvät säännöt kolmas artiklan kohdasta 4.9. Eli toisin sanoen kulkulupa myönnetään niille tahoille, jotka eivät tule katetuksi sopimuksessa. Esimerkiksi jos itse pyydän vaimoni paikalle tai mun perheenjäseneni hänelle myönnetään kulkulupaa. Tämä on nyt esimerkki. Eli eri tilanteet ja kategoriat on eriteltävä. Mitä sitten neuvoston tulee? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Onneksi itse sopimuksessa äh, on merkintä siitä, kohta 28, neuvosto ja ministerineuvosto, äh, niitä kehotetaan ottamaan käyttöön vastaavanlainen rekisteri. Ja sitten sanktiot. Siis tähän on löydettävissä luettelo sanktioista. Jos kerran on velvollisuuksia, jollei niitä eh, täytetä, niin sen jälkeen käydään, käytetään neljän eri kategorian eh, sanktioita, joko tahaton rike tai tahallisesti tehty rike. Nämä voivat olla toimintatapoja, joiden perusteella sanktioita langetetaan. Ja sitten on vielä kiräämät kategoriat, joista kiireimpänä toimena se, että koko kulkulupa poistetaan ja pääsy parlamenttiin estetään ainakin vähäksi aikaa. Toivottavasti nämä nyt riittivät vastaukseksi. Vastaukset löytyvät asiakirjoistakin ja myöskin sopimuksesta. Ja jos niin haluatte, niin voitte vielä jättää tarkistuksia tämän päivän 24. päivään asti, aina keskiyöhön asti. Jos muita kommentteja ei ole, voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Joka olisi herra Daffin mietintö, joka siirrettiin huomiseen. Joten annan puheenvuoron näin ollen rouva Janna Koulle. Kohta seitsemän. Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen soveltaminen. Tästä olemme jo käyneet keskustelua. 26. tammikuuta järjestettiin myös tärkeä kuulemistilaisuus. Ja esittelijä esitti 17.2. oman mietintöluonnoksensa ylimääräisessä valiokuntakokouksessa. 99 tarkistusta on jätetty. Valitettavasti ne ovat saatavana ainoastaan englanninkielisenä. Nyt käymme sitten keskustelua ja sen perusteella näemme, onko mahdollista järjestää asiasta äänestys huomenna, niin kuin toivomme. Nyt esittelijä, olkaa hyvä. Kirja Proedre. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä mietintö on mietintö, joka liittyy välittömästi vuonna 2007 esitettyyn mietintöön. Tuolloinhan oli myös asetus, asetusta muutettiin poliittisten puolueiden rahoittamisesta Euroopan poliittiset puolueet saavat tukea eurooppalaista varoista ja pääasiassa Euroopan parlamentin välityksellä tai parlamentin kautta. Myös minun ehdotukseni lähtee tästä edellytyksestä. Me todellakin haluamme yhtenäiset säännöt kaikille eurooppalaisille poliittisille puolueille, koska tällä hetkellä tilanne on sellainen, että poliittiset puolueet ovat eräänlaisia tavallaan kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Ja tämähän ei vastaa todellisuutta, Lissabonin sopimuksen mukaan, koska Lissabonin sopimuksessa puhutaan demokraattisista puolueista, joka kuuluu poliittisille puolueille, ja siitä, mikä merkitys Euroopan poliittisilla puolueilla on demokratiaa rakennettaessa Euroopassa. Ja toisekseen pääosin voi tieten, ei tietenkään voi olla keskustelukumppaneita, jotka voisivat antaa sitä poliittista painoarvoa. Tämä on, tästä on laadittu mietintö. Pääsihteeri puuttuu rahoituskysymyksiin ja rahoituksen vaikutuksiin ja tässäkin on tehty tilintarkastustuomioistuimessa johtopäätöksiä asiasta. Lisäksi on olemassa myös puhemiesten muistio, jossa on niin ikään selvitetty tätä kysymystä. Ja vuoden 2007 mietintö aikanaan painotti sitä, että me olemme velvollisia saamaan poliittisen, oikeudellisen ja verooikeudellisen pohjan näille poliittisille puolueille. Ja keskustelun mittaan, joita on käyty, puheenjohtaja tähän puhuitte ja kuulemistilaisuudesta ja tilaisuuden yhteydessä meillä oli keskustelu ja, ja tässä kuulemistilaisuudessa meillä oli kaikkien Euroopan poliittisten poliittisten puolueiden edustajat kutsuttuina myös tilintarkastustuomioistuin ja korkeakoululaitos oli kutsuttuna ja myös kansainväliset avoimisjärjestöt olivat myös kutsuttuja. Ja me sanoimme, että ei pelkästään Euroopan, Euroopan puolueiden jäsenet tai kansallisten tai alueellisten puolueiden edustajat ole keskustelukumppaneita, vaan sanoimme, että on myös yksittäisiä henkilöitä, joilla täytyisi olla mahdollisuus olla jonkin Euroopan poliittisen puolueen jäsen. Tämähän täytyy, tätä täytyy ehdottomasti tukea ja edistää. Sitä ei vaan noin vaan voi sallia. Äh, Euroopan poliittisten puolueiden jäseniä voi siis olla uh, jäseninä olla, äh, jos tällainen puolue edustaa vähintään seitsemää valtiota ja sitten voisi olla myös uh, jäsen kansallisella tasolla, kansallisessa parlamentissa tai sitten sellainen henkilö, joka on alueellisessa parlamentissa uh, jäsenenä. Siis myös aluevaalit olisivat tässä mukana. Ja tässä, tähän tarvitaan tiettyjä edellytyksiä, koska alueiden täytyy omata tiettyjä lainsäädäntötoimivaltuuksia. Tässä viitataan Espanjan ja Saksan tilanteeseen, jossa meillä on alueellisia parlamentteja, jotka, joilla on tiettyä lainsäädäntövaltaa. Toissa maissa tällaisia alueita tai alueellisia edustuksia on, mutta niillä ei ole taas toimivaltuuksia. Näin ollen tämä, tässä täytyy tehdä selvät erot. Sitten kysymys rahoituksesta. Me pidämme kiinni siitä, mitä asetuksessa sanotaan, eli Euroopan poliittisten puolueiden taholla täytyy olla edustaja Euroopan parlamentissa. Ja sitten täytyy myös tämä täytyy ottaa myös kriteeriksi sille, että miten jokin puolue, poliittinen puolue luokitellaan. Onko se Euroopan poliittinen puolue, eurooppalainen poliittinen puolue, ja näin ollen silloin on myös mahdollisuus saada rahoitusta. Puolue eurovaaleissa voisi olla uusi puolue, mutta jota, joka ei voi saada rahoitusta, jos sillä ei ole vähintään yhtä jäsentä Euroopan parlamentissa näiden eurovaalien jälkeen. Nyt puheenjohtaja, tehän sanoittekin jo, että on lukuisia tarkistuksia. Monet koskevat nimenomaan rahoituskysymystä. Ja rahoitus on aikaisemmin ollut sellaista rahoitusta, joka voitiin myöntää, myöntää henkilöille tai enintään 12 000 euroa. Ja nyt me ehdotamme, että e- maksimiraja olisi 25 000 euroa Tämän pidemmän emme halua mennä. Me uskon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet noin pääasiassa joutuvat hankkimaan rahoituksensa jäsenmaksujen myötä. Mutta tämä ei ole aina mahdollista, puheenjohtaja. Tämä olisi ehkä mahdollista, sanotaanpa kymmenen vuoden kuluttua silloin, kun tämä, nämä Euroopan poliittiset puolueet saavat myös yksityishenkilöitä jäsenikseen. Mutta Euroopan poliittiset puolueet eivät tietenkään pärjää, jos yksittäiset jäsenet maksavat vain esimerkiksi 20 euroa vuodessa tai 25 euroa vuodessa. Kyllä, meidän täytyy olla realisteja. Meidän pitäisi meidän ei pitäisi kuitenkaan väist, välttää sitä, että nämä poliittiset puolueet olisivat, niiden täytyy olla oikeushenkilöitä, niiden, niillä täytyy olla mahdollista voida osallistua eurovaaleihin. Ja palauttaisin vain mieliin, että kansallisella tasolla poliittiset puolueet ovat selkeitä oikeushenkilöitä puolueina niissä jäsenvaltioissa. E- eikä ole oikein, jos me täällä sitten hyväksyisimme sen, että Euroopan poliittiset puolueet olisivat edelleen vain kansalaisjärjestöjä. Mitä nyt sitten tulee tällaisten sääntöjen täytäntöönpanoon, me uskomme, että tämä on täysin mahdollista. Me olemme myös ottaneet huomioon, mitä johtopäätöksiä äh, tilintarkastustuomioistuin on esittänyt, mutta on kysymys myös avoimuudesta. Mehän elämme tällaisena aikana, jolloin avoimuus ja läpinäkyvyys on tärkeä kysymys. Äh, informaatio, äh, jota kansalaiset ja kansa, kansat saa, on myös, antavat, antaa myös vääristyneen kuvan tilanteesta. Tämä pakottaa meidät tässä julkisuuskysymyksessä toimimaan korrektilla tavalla. Tämä koskee tietenkin myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tässä Euroopan puoluekentässä. Herra puheenjohtaja, haluaisimme, että Euroopan komissio esittäisi asiasta ehdotuksen, jotta Euroopan poliittiset puolueet saisivat identiteetin ja keskusteluissa, joita olemme käyneet esimerkiksi Bel- Belgiassa, eh, niin olemme, voimme, olemme voineet vaikuttaa siihen suuntaan, että puolueet eh, saavat oikeushenkilöiden Belgiassa, koska ne ovat eh, Euroopan parlamentin, tai siis Euroopan rahoilla rahoitettuja. Periaatteessa meillähän on jo, me olemme jo tunnustaneet Euroopan poliittisten puolueiden roolin, niitähän on jo ollut vuosikymmeniä. Me olemme tunnustaneet ne, me rahoitamme niitä osittain. Meillä on myös, on myös Euroopan poliittisten puolueilla on omia säätiöitä, ja me, nekin me olemme tunnustaneet. Eräät tarkistukset puhuvat affiliation-kysymyksestä. No, minä olen on jo esittänyt, minä olen tukenut kompromissitarkistuksia, ja siellä puhutaan samoista määritelmistä kuin asetuksessakin. Asetuksessa määritellään selkeästi ketkä kuuluvat näihin puolueisiin. Ne ovat joko eurooppalaisia poliittisia puolueita tai sitten säätiöitä, jotka ovat osa tavallaan Euroopan puolue, poliittista puoluekenttää. Näitä käsitellään samalla tavalla. Nämä säätiöt tarjoavat hyviä palveluja, ei pelkästään Euroopan poliittisille puolueille, vaan myös poliittisille ryhmille, jotka toimivat Euroopan parlamentissa. Sillä nehän järjestävät erilaisia tilaisuuksia, eri, erityyppisiä tilaisuuksia, ja ne huolehtivat myös demokraattisten säädösten täytäntöönpanosta, ne huolehtivat avoimuudesta ja siitä, että siellä puhutaan vankien vapautumista ja niin poispäin. Erityisesti suhteessa kolmansiin maihin ja nimenomaan niihin kolmansiin maihin, jossa ei ole demokratiaa Eurooppa, eurooppalaisen mallin mukaan. Juuri siellä alueella nämä säätiöt ovat kovinkin aktiivisia. Se nyt, mitä tapahtuu Välimeren eteläpuolella, nämä vallankumoukset ja diktaattorihallintojen kaatamiset, nämä, tämä tarjoaa meille myös mahdollisuuden, josta, että jolloin nämä säätiöt, jotka ovat osa Euroopan poliittista puoluekenttää, nämä säätiöt voisivat tässä tilanteessa, tilanteessa voi tehdä paljonkin enemmän. Ja taas yhteistyö Itä, itäisten kumppanien kanssa, siellä on eräitä valtioita, jotka ovat jo saaneet hakia valtion äh, aseman. En nyt tätä halua seikkaperäisemmin esitellä, haluaisin, että tämä mietintö hyväksytään. Minä tiedän, että on varaumia suhteessa yhteen kohtaan josta olen puhunutkin, nimittäin tässä on kysymys jäsenyydestä näissä puolueissa, joilla, jotka haluavat erityistä verotuksellista kohtelua. On erilaisia poliittisia ryhmiä, jotka ovat asettaneet, esittäneet tarkistuksia tästäkin asiasta. Jokaisellahan tietenkin oikeus esittää tällaisia äh, tarkistuksia, mutta minun ehdotukseni olette nyt saaneet pöydälle. Minä uskon, että puheenjohtaja, että pitäisi voida olla mahdollista äänestää tästä huomenna ja näin ollen voisimme edetä mahdollisimman nopeasti, jotta tämä äh, asia saataisiin päätettyä. Me haluamme saada konkreettisen ehdotuksen, joka määrittelee Euroopan poliittisen puolueen statuksen, koska meidän täytyy ottaa myös huomioon se, että Lissabonin sopimus on nyt puolen, ollut voimassa jo puolisentoista vuotta, ja sehän merkitsee sitä, että me, meidän pitää noudattaa Lissabonin sopimuksen säädöksiä. Kyllä meidän täytyy toimia sen puolesta, että tämä eurooppalainen poli poliittinen puoluekenttä saa oikeushenkilöiden puolueethan, puolueillahan on no, oikeushenkilön asema jäsenvaltiossa, emmekä mä voi hyväksyä sitä, että sitä ei olisi EU-tasolla. Minusta tämä oikeudellista syystä tämä on ehdottoman välttämätöntä saada aikaan. Minä haluan kiittää kollegoja yhteistyöstä myös teitä, puheenjohtaja henkilökohtaisesti teidän antamastanne tuesta, erityisesti liittyen kuulemistilaisuuden järjestämiseen, joka minusta kuitenkin auttoi meitä aimo askeleen eteenpäin tämän mietinnön laatimisessa. Kiitoksia. Kiitos teille, Rouva Hansonan kauhean pelkästään tästä puheenvuorosta, vaan sitä valtavasta työstä, jonka olette tehnyt tämän asian suhteen. Ja sitten edustaja Guerrero. Kiitos puheenjohtaja Rouva Janaku. Suurkiitokset äh, tämän päivän esityksestä ja myöskin niin kuin puheenjohtajakin sanoi, haluan esittää kiitokset äh, siitä työstä, jota olette tehnyt tämän mietinnön laatimisen yhteydessä. Varmastikin olemme tässä valiokunnassa samaa mieltä siitä, että poliittisten puolueiden merkitys on suuri, kun edustuksellista demokratiaa äh, toteutetaan. Sehän on meidän toimielintemme sydän, aivan riippumatta siitä, voidaanko sitä täydentää tai rikastuttaa erilaisin aloittein, kansanlainsäädäntöaloittein, niin kuin muutama kuukausi sitten saatiin nähdä. Rova Sita Kurma ja herra Lamma Suuri asia yhteydessä. Mutta poliittisten puolueiden merkitys on ollut valtava jo ennenkin. Neljä, neljä vaihetta on ollut suurten vallankumousten jälkeen. Suuret poliittiset puolueet hylättiin. Sen jälkeen niitä ei otettu huomioon lainkaan. Sen jälkeen ne laillistettiin ja sitten ne otettiin aivan perustuslakin mukaan. Tämä oli se nelivaiheinen taival, jonka poliittiset puolueet ovat menneisyydessä kulkeneet. Puolueethan edustavat kansalaisia. Lissabonin sopimus vahvistaa tätä ulottuvuutta ja poliittisille puolueille on annettu nyt status, jota on syytä täydentää ja rikastuttaa myöskin oikeudellisella säännöstöllä, aivan niin kuin juuri täällä todettiin. Tällä tavoin poliittiset puolueet saavat selkeän hahmon, eikä niitä enää sekoiteta esimerkiksi kansalaisjärjestöihin tai, tai muihin vastaaviin ryhmittymiin, niin kuin tällä hetkellä usein tapahtuu ja niin kuin Belgiassa edelleenkin on. 99 tarkistusta on esitetty, mutta se kuitenkaan tarkoita sitä, että valiokunta jollakin tavoin vastustaisi teidän mietintöänne päinvastoin. Uskon, että konsensus, joka vallitsee valiokunnassamme teidän mietinnönne suhteen, on varsin laaja. Olemme käsitelleet sitä sekä valiokunnassa – että myöskin kuulemisten myötä erilaisten eurooppalaisten poliittisten puolueiden edustajat ovat olleet mukana tässä. Eli 99 tarkistusta eivät sinänsä tuo esiin sitä konsensusta, joka mietintönne tuen taustalta on löydettävissä. Kuitenkin itsekin olen esittänyt tarkistuksia. Rouva Sitä Kurmaa ja Jens Janef on esittänyt, niin ikään he ovat esittäneet tarkistuksia, jotka täsmentävät tiettyjä kohtia. Osa tarkistuksista liittyy johdantoosan kappaleeseen AA ja myöskin kohtaan 10, 10 artiklaan. Siinä esitetään, että viittaus verotusjärjestelmiin ja poliittisten puolueiden henkilöstön poistettaisiin. Sinänsä tämä ei ole pelkästään periaatteellinen kysymys, vaan pikemminkin poliittinen kysymys. Olisi aika vaikea selvittää verotusjärjestelyjä esimerkiksi työntekijöille, virkamiehille ja muille työntekijöillä poliittisissa ryhmissä, poliittisissa puolueissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lopullisesti luovuttaisi tämä asian kunto saattamisesta ei, mutta tällä hetkellä ei kuitenkaan sitä oteta, otettaisi käsittelyyn. Emme siis millään tavoin vastusta sitä, mutta esitämme ainoastaan, eh, ettei tässä yhteydessä kannattaisi tätä asiaa ottaa käsittely, koska sen selvittäminen suurelle yleisölle olisi poliittisesti ottaen vaikea. Sitten toinen tarkistus, joka liittyy ehtoihin, joiden nojalla voidaan perustaa poliitti- eurooppalainen poliittinen puolue. Ja niiden ehtojen kanssa yritetään tehdä eroa, jotka taas liittyvät rahoituksen saamiseen. Poliittisia puolueita voidaan muodostaa eri mallien ja sääntöjen mukaan kukin voi itse määritellä nuo kriteerit. Tietyt ehdot on kuitenkin täytettävä ja monet ehdoista luetellaankin mietinnössä. Niiden on oltava luonteeltaan demokraattisia ja monia muitakin sääntöjä luetellaan mietinnössä, mutta kuitenkaan ei voida edellyttää sellaista, että että poliittiselta puolueelta, uudelta eurooppalaiselta puolueelta edellytettäisiin jo ennakkoon edustaja Euroopan parlamenttiin, koska aivan hyvin voi olla kysymyksessä sellainenkin tilanne, jossa edustaja ei ole vielä ollut ehdolla parlamenttiin. Eli toisin sanoen rahoituksen saaminen puolueelle, jolla ei ole Euroopan parlamentissa edustajaa, tulisi tällä tavalla mahdottomaksi. Tässä kuitenkin esitetään vähimmäisedustusta, esimerkiksi yhtä, yhtä jäsentä Euroopan parlamentissa, jotta rahoitusta saataisiin. On selvää, että äh, mille tahansa äh, poliittiselle puolueelle ei rahaa noin vain jaeta. Joku perustaja ja kannattajamäärä on oltava. Sitten vielä muita tarkistuksia. Me olemme sitä mieltä, että monet kohdat, artiklat 12, 14, 15 ja 17, jotka liittyvät vaalitavan muutoksiin ja uudistuksiin, kun jäseniä valitaan Euroopan parlamenttiin. Me, meidän kantamme näihin kohtiin on se, että tässä yhteydessä ja tässä mietinnössä ei pitäisi näitä asioita käsitellä, koska me olemme nyt puhumassa poliittisista puolueista ja niiden rahoituksesta, eikä siitä, pitääkö vaalijärjestelmän olla erilainen ja onko tämänhetkisen järjestelmän tehtävä muutoksia tai tarkennuksia ja niin poispäin. Sitä paitsi tätä asiaa käsitellään herra Gaffin mietinnössä ja uskoaksemme se on oikea osoite, jossa näitä asioita taas sitten voidaan käsitellä. Useimmissa maissa on olemassa äh, vaalilainsäädäntö ja toinen lainsäädäntö, joka taas säätelee poliittisten puolueiden toimintaa. Meillä on siis äh, olemassa tarkistus, jossa todetaan, että poliittisten äh, puolueiden sääntöjen on oltava luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan ottaa mukaan eurooppalaisen vaali säädöstöön. Joten siinä mielessä tälläkin asialla voi olla tekemistä poliittisten puolueiden sääntöjen kanssa. Sitten vielä tarkistus, joka liittyy lahjoitusten raja, e, rajasummiin. Me esitämme, että katto olisi 25 000 euroa vuodessa – mutta tähän tietenkin sovelletaan avointa tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ja vielä toiseksi viimeinen asia. Me tuomme esiin sen, ettei poliittisten puolueiden pitäisi yhteis saada yhteisrahoitusta samalla tavoin kuin kansalliset puolueet. Siis mitä? yhteisrahoitusta ei pidä edellyttää, koska joka tapauksessa ne jo saavat toimielimiltä rahoitusta. Sitten kaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän tarkistusta vielä. Yhdessä puhutaan yhteisrahoituksesta ja toisessa siitä, että tämä että tämänhetkinen 5 prosentin luku, jota mietinnössä esitetään, muutettaisiin 10 prosentiksi. Ja sitten lähes viimeinen tarkistuksista, joista halusin puhua, on se, että me emme halua ottaa kantaa jäsenten sääntöihin, siis sisäisiin sääntöihin poliittisten puolueiden piirissä. Joidenkin mielestä pitää olla ensin jonkun kansallisen poliittisen puolueen jäsen, jotta voi olla europuolueen jäsen. Toiset taas pitävät mahdollisena yksittäistä jäsenyyttä poliittisessa europuolueessa mahdollisena. Meidän mielestämme on paras jättää tämä asia kunkin eurooppalaisen poliittisen puolueen harkinnan varaan. Ne voivat itse joko edellyttää kansallisen poliittisen puolen jäsenyyttä tai sitten ei. Me emme haluaisi säädellä sisäistä jäsenyyssäädöstöä. Sitten Meillä on Rova Kurmain tarkistus, johon Rova Janaku äsken loppuvaiheessa puhettaan äh, puuttuikin. Siinä yhteydessä puhuttiin poliittisten äh, europuolueiden perustamisesta ja siitä, miten äh, tärkeää on, kun demokratiaa halutaan puolustaa ja tietoisuutta lisätä esimerkiksi hallinnoinnista ja, ja ylipäätään poliittisesta toiminnasta siirtymävaiheessa. Näissä yhteyksissä europuolueilla on todella suuri merkitys. Itse Espanjassa olen hankinut kokemusta Rojana, kun taas luonnollisesti tuntee Kreikan tilanteen ja, ja monet taas muiden maiden tilanteet, Portugalin ja niin poispäin. Jokainen tuntee ja tietää tilanteen ja siis sen, miten tärkeää eurooppalaisten poliittisten puolueiden tuki on ollut omille puolueillemme, erityisesti siirtymävaiheessa. Tällainen toimintamalli olisi mielestäni hyvä nytkin, kun maailmassa on niin paljon tällaista siirtymää liikettä menossa. Meillä on myöskin kompromissi, halukkuutta. Olemme valmiita hyväksymään paljonkin kompromissitarkistuksia. Ja niin kuin sanoin, uskon, että yleinen konsensus, joka vallitsee mietinnöstä, on varsin laaja. Haluamme tukea sitä. Um, President, yes, um, I'd like also to thank our... Puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää esittelijää. On vaikea homma kaivaa todella syvältä, syvältä 27 EUn jäsenvaltion poliittisia puolueita hyvin suuria eroja eri valtioiden, puolueiden rahoituksessa, toimintakulttuureissa ja muissa on. Jos yritetään luoda jonkinlainen eurooppalainen rakenne tai monikansallinen puolue, niin se ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Ja mielestäni kollega Jana Go on toiminut tässä erinomaisesti, etenkin kompromissit kompromississaan, jota tuen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Muutama kommentti. Ensinnäkin meidän täytyy painostaa komissiota antamaan nopeammin säädösehdotuksensa kohdassa 18 kehotetaan tätä valiokuntaa laatimaan uusi mietintö joka sisältäisi lainsäädäntöehdotuksia, jotka välitettäisiin komissiolle. Minun mielestäni se olisi hankalaa ja vähän vääränlainen tapa toimia. Mielestäni tässä mietinnössä pitäisi kehottaa komissiota antamaan ehdotus 225 artiklan mukaisesti. Ja omassa tarkistuksessani numero 76 olen pyrkinyt muotoilemaan tämän uudelleen ja siinä on poistettu ehdotus, jonka mukaan valiokunta laatisi uuden mietinnön. Mielestäni me olemme jo käsitelleet tätä asiaa riittävän pitkään. Sitten toinen kohta. Se liittyy kompromissiehdotukseen G kohtaan yksi. En voi tukea sitä. Tämä johtuu myös siitä, että siinä kehotetaan poliittisia puolueita pohtimaan jäsenyyttä koskevia sääntöjä. Mielestäni nyt tätä asiaa on jo käsitelty parikymmentä vuotta. Poliittisten puolueiden olisi pitänyt saada pohdintansa jo päätökseen. Ja olen pyrkinyt tarkistuksessa 97 muotoilemaan tämän kohdan niin, että vaadittaisiin toimia jotta, jotta suorasta jäsenyydestä päästäisiin sopimukseen omien preferenssien mukaisesti. Kuten kollega Guerrero sanoi, niin meillä on meillä ei välttämättä ole poliittisissa ryhmissä aivan samanlainen lähestymistapa, mitä tulee suoraan jäsenyyteen. Mutta olisi Mutta jos haluaa kredittiä eurooppalaisena poliittisena puolueena, niin kannattaa saada yksittäisiä kansalaisia mukaan – ja silloin ohjesäännössä täytyy olla mahdollisuus tai menettelyt sitä varten, että, tai että siinä puhutaan kansalaisten jäsenyydestä niin, että kansalaiset voivat osallistua puolueen päätöksentekoon. Haluaisin siis vain todellakin nyt tässä kiirehtiä tätä asiaa hieman voimakkaammin erityisesti esittelijän suuntaan. Kiitos. Grazie, onorevoli Duff. Kiitos, kollega Duff. Ja sitten kollega Hebner. Ja, zunächst. No ensinnäkin suuret kiitokset minunkin suullani esittelijälle ja tästä tehdystä työstä. Minusta tämä on askel eteenpäin niin että pääsemme selkeisiin, avoimiin, demokraattisiin järjestelyihin. Meillä on ollut, meillähän oli myös hedelmällinen kuulemistilaisuus. Mielestäni täytyy kuitenkin valitettavasti myös kritisoida, koska minusta paljolti se, mitä me esimerkiksi tässä kuulemistilaisuudessa käsittelimme, ei näy tässä laaditussa mietintöluonnoksessa, joka minua, minua harmittaa ja minua hämmästyttää erityisesti, varsinkin tämä ehdottoman ratkaiseva kohta mielestäni nimittäin kysymys, mikä on tunnustamisen ja rahoituksen välinen suhde puoluetasolle, joka, jota pitäisi käsitellä yhtenä asiana tässä mietinnössä. Aivan lyhyesti totesin, olen ollut 33 vuotta sitten perustin puolueen, jota aikaisemmin ei ollut. Se oli siis puolue, jolle ei ollut myöskään edeltävää järjestöä eikä mitään vertailukelpoista järjestöä. Se oli puolue, joka tuolloin, kun se perustettiin, ei, sitä ei ollut missään, missään parlamentissa ympäri maailmaa, koska sillä ei, sitä ei ollut, ollut aikaisemmin ollut tällaista. Ja puolueen nimi on nykyään Vihreät, ja me olemme nykyään monessa parlamentissa Euroopassa, olemme Euroopan parlamentissa ja olemme mukana hallituksissakin ja niin poispäin. Ja minusta on demokratian hengen mukaista, että tällaiset uudet virtaukset ja poliittiset voimat saavat mahdollisuuden voida osallistua poliittiseen kilpailuun. Me puhuimme avoimuusrekisteristä ja minusta kaikki ovat tietoisia siitä, mikä on se vaara, joka silloin on olemassa, jos aloit, alamme tehdä politiikkaa omien etujemme mukaisesti, meidän täytyy olla tänään erityisen tarkkoina, koska mehän olemme kaikki poliittisten puolueiden jäseniä. Ja meidän pitäisi äh, ehdottomasti välttää sitä, mitä me, nimittäin se, että, että tällaista, tällainen säätely säätetään meidän omien puolueidemme etujen mukaisesti niin, että me rajoitamme kilpailua, emmekä avaa tätä kenttää kilpailulle. Siis haluan nyt selvästi sanoa, että se, että hyväksytään ja tunnustetaan poliittisia puolueita, se ei voi eikä saa olla kytköksissä siihen, miten vaaleissa onnistutaan. Sitä ei saa kytkeä siihen, että tämä puolue on jo jossakin parlamentissa. Tämä on täysin ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, joka liittyy demokratiaan ja vapaaseen kilpailuun. Voin vain varoittaa meitä tämän, tälle tielle astumisesta. Toinen juttu on sitten rahoituksen kohdalta. Rahoituksen täytyy olla kytköksessä menestyskriteereihin. Se on minusta aivan oikea, oikein, mitä esittelijä, esit, esittelijä tässä sanoa. Minusta sitä voisi jopa tiukentaa noin kriteerien osalta. Mutta se, mitä nyt sanotaan näistä tunnustamisesta tai sitä, että millä tavalla nämä samaistetaan, se on minusta ehdottomasti huono, ehdottoman huono, että sitä ei voida hyväksyä. Ja arvoisa kollega, tämä kompromissitarkistus, joka joka nyt oikeastaan vaan niin kuin vesittää tämän kysymyksen alusta pitäen siten, että, että, että se on otettu rahoitusedellytyksiin, että rahoitusedellytyksenä olisi paikka Euroopan parlamentissa – sehän ei suinkaan selvitä tätä kysymystä, koska hän jättää täysin avoimeksi sen, että mitkä ovat tunnustamisen edellytykset. Tunnustamisen edellytykset, niiden täytyy olla luonteeltaan muodollisia, ne eivät saa olla kytköksessä menestykseen, eli täytyy olla riittävä organisaatio, täytyy olla ohjelma, täytyy olla demokraattia, demokraattinen sisärakenne, täytyy olla riittävästi jäseniä, täytyy olla riittävästi myös tukijoita, ja kaikkea muuta. Täytyy olla sääntö, joka varmistaa sen, että päätökset tehdään demokraattisesti tämän puolueen sisällä ja niin poispäin, mutta ei voi eikä saa olla kytköksissä siihen, että miten on jo onnistettu jossakin aikaisemmissa vaaleissa, koska muussa tapauksessa me tästä tulee tämä olikopoli suljettu putiikki, joka edustaa vain olevassa olevia etuja, ja silloin aivan annamme, ammumme tässä itseämme jalkaan, niin suosittelen, että tätä, tämä viilaamista ja pohtimista uudelleen, ja samalla ellei se onnistu, niin sitten viittaisin kompromissin tarkistuksiin, joita me olemme esittäneet tässä kontekstissa. Ja haluankin muistuttaa siitä, että kuulemistilaisuudessa, kun otin tämän asian esille, niin kaikki seuraavat puhujat puhuivat myös tästä asiasta. He sanovat saman asian kuin minä sanoin sinulle. Ja myös kaikki asiantuntijat, jotka ottivat kantaa tähän asiaan, esittivät samaa äh, kantaa. Äh, haluankin vielä kerran äh, selvästi vedota teihin kaikkiin, että me me väistämme tämän vaaran tai uh, uhan, että politiikkaa ruvetaan tekemään niin kuin oman alttarin eteen. Ei, se ei todellakaan palvelisi Euroopan demokratiaa, että muodostetaan olkapoloja. Haluan, en nyt oikeastaan puutu muihin asioihin, koska ne ovat jo esille edellisissä puheenvuoroissa. Nämä liittyvät myös tarkistuksiin semminkin, kun kello käy. Thank you very much. Kiitoksia. Täällä on kolme kollegaa vielä. Onko muita, jotka haluaisivat pyytää puheenvuoroa? tässä vaiheessa vai ei. Ok. Rova Le Grip, Konstantio. Merci, madame euh, la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin vuorostani kiittää esittelijää kollega Janakuuta ja onnittelen häntä tästä valtavasta työstä, joka nyt ymmärtääkseni on vihdoinkin saatu loppuun pitkän prosessin jälkeen. Työ aloitettiin jo edellisellä vaalikaudella ja nyt olemme saamassa työn valmiiksi ja tulos on hyvin mielenkiintoinen. Onnittelen myöskin kollegaa tammikuun lopulla pidetyn kuulemisen laadusta. Lähestulkoon kaikki Euroopan tason puolueet olivat siellä edustettuina ja jotkut todella korkean tason edustajilla vielä. Sehän osoittaa sen, miten tärkeää tämä on. On hyvin tärkeää, että tässä valiokunnassa saamme tämän asian loppuun. Ja onnittelen myös esittelijää siitä, tai muistutan siitä, että Lissabonin sopimuksessa tunnustetaan Euroopan tason puolueiden merkitys ja siinä pyritään luomaan tietynlaista eurooppalaista poliittista aluetta, jotta myös näitä puolueita muodostuisi jatkuvasti lisää. Tämä voisi myös lisätä ja kiihdyttää Euroopan tason poliittisia keskusteluja niin, että erilaisia aloitteita, kuten eurooppalainen aloiteoikeus, tällaisia saadaan vietyä eteenpäin Euroopan tasolla ja ne saadaan toteutettua. Useiden kollegoideni tapaan silloin, kun nyt kun Välimeren eteläpuolella on suuria poliittisia mullistuksia käynnissä, niin kuin monet kollegat muisteli, muistuttivat, niin juuri nyt on hyvin tärkeää antaa tukea eh, ja neuvoja eh, tässä poliittisessa eh, demokratisointiprosessissa, joka nyt Lähi- ja Keski-idässä on käynnissä tai alkamaisillaan. On myös hyvin tärkeää muistaa oma demokratiamme. Tietysti meitä kiinnostaa ensisijaisesti Euroopan parlamentin vaalit. Olisi hyvä, että keskustelut olisivat kansallisen tason sijaan entistä eurooppalaisempia ja Euroopan tason puolueita pitäisi näin ollen paremmin edistää, niiden säännöstöä pitäisi selventää ja niin edelleen. Haluaisin puhua kahdesta tarkistuksesta, jotka minä ja Alain Lamassur olemme esittäneet. Ne liittyvät puolueiden henkilöstön verotukseen ja kahdessa tarkistuksessa halutaan poistaa johdantosan kappale AA sekä kohta 10. Näissä siis viitataan tuohon poliittisten puolueiden henkilöstöön sovellettavan verotusjärjestelmään. Ja me emme oikeastaan ymmärrä sitä, minkälainen tällainen poliittisten puolueiden henkilöstön sovellettava verotusjärjestelmä voisi olla. Kysehän on henkilöistä, jotka saattavat olla EUn toimielimen elinten palveluksessa vai olisiko kyse ehkä ennemminkin jonkinlaisesta ad hoc tilapäisestä verotusjärjestelmästä. Mielestämme tämä asia ei ole tällä hetkellä kovinkaan selkeä tai vakiintunut ja näin ollen me halusimme ilmaista sen, ettemme ymmärrä tätä kohtaa. Ainakin haluaisimme välittää sen viestin, että tällaisesta järjestelmästä on todellakin keskusteltava, sitä on pohdittava syvällisesti. Monet poliittiset puolueet, joita tällä hetkellä Euroopan tasolla on, niin puhuvat tästä asiasta, mutta asia on vielä melko lailla raakile ja näin ollen pitäisi pyrkiä ymmärtämään tätä paremmin. Useita, monet suhtautuvat tähän varauksellisesti täälläkin, ja ainakin monet kansalaiset suhtautuvat tähän varauksellisesti, vaikkakin Euroopan tason puolueilla voisi olla hyvin merkittävä rooli esimerkiksi vaalikampanjassa. Asia aiheuttaa hyvinkin paljon kiinnostusta kansalaistemme keskuudessa. Sille on myös annettu tukea. Ja hyvin monet esimerkiksi nuoret äänestäjät haluaisivat, että puolueet toimivat näkyvämmin juuri Euroopan tasolla. Näin ollen pitäisi, ei pitäisi liikaa monimutkaistaa tätä asiaa, kun tämän muutenkin jo riittävän hankala asia – joten tällä pienellä varauksella tuen todellakin työnne hedelmää, hyvä kollega Janakov. Uh, thank you very much, Constance. Kiitoksia Konstantse. Seuraava puhuja listallamme. Herra Stolz ja sitten Brom, jollei, jollei ketään muuta ole, niin sitten, sitten päätetään siihen puheenjohtaja palaa tehtäviinsä. Puheenjohtaja, minäkin haluan ensinnäkin yhtyä niiden kollegoiden puheenvuoroja, jotka ovat kiittäneet tätä työtä tämän mietinnön takia ja, ja, ja kiittäneet myös sitä kulmistilaisuutta, joka toi ilmi, että kaikki poliittiset puolueet Euroopassa, ainakin Euroopan tasolla, hyvinkin, ovat hyvinkin tietoisia siitä, että, että meidän täytyy ottaa ratkaisuaskel eteenpäin, jos me haluamme sitten lisätä puoluetasolla poliittista äh, äh, vastuullisuutta ja ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Äh, englantilainen sosiologi on puhunut aikanaan postdemokratiasta, joka ilmentää sitä, että yhä harvempi ihminen osallistuu vaaleihin, vaikkakin EUn jäsenmaissa – Meillä on demokraattisia toimielimiä, vapaat vaalit ja vapaa mielipite, ja mielipiteen vapaus niin poispäin. Ja me tavallaan ihmiset etääntyvät poliittisesta päätöksentekoprosessista ja siksi onkin tärkeää, että myös EU-tasolla Euroopan tasolla poliittiset puolueet ovat olemassa. Tämä tuli myös esille kuulemistilaisuudessa ei pelkästään, eivät pelkästään ei, niin sanotusti EU-laiset, vaan yleis, e, e, tällä on myös yleiseurooppalaiset ulottuvuus, joka tuli esille tässä keskustelussa, jonka kävimme kuulemistilaisuuden yhteydessä. Ja haluankin nyt tämän mietinnön osalta ja kompromissitarkistuksen osalta puuttua kolmeen tärkeään asiaan. Ensinnäkin tuen kovinkin sitä, mitä kollega Hefner sanoi, aivan erityisesti suhteessa rahoitukseen eh, ja puolueiden tunnustamiseen. Mit, mitä ovat poliittiset puolueet, miten ne syntyvät demokraattisessa arkipäivässä meidän yhteiskunnassamme. Ja siinä mielessä on todellakin oikein, että meillä on rakenteelliset organisaatioperiaatteet, joiden pitäisi olla kynnyskysymyksenä sille, että saa tunnustuksen eh, poliittiseksi puolueeksi. Ja toisekseen sitten tämä kysymys rahoituksesta, jossa voin yhtyä siihen, että, että siinä on, täytyy olla jonkinlainen onnistumisen, onnistumiskriteeri, kuten joku onnistuminen. Kun taas oikeastaan minä olen tarkistuksena yrittänyt tehdä selväksi, että tietyt säädökset, meillähän on vuonna 2007 lähtien ollut esillä, tämä, nämä ovat mielestäni riittävät. Tämä koskee myös kysymystä jäsenyydestä kansallisella tasolla. Että silloin tai taloudellisella tasolla voisi olla, että eurooppalaista silloin meillä pitää tärkeä kriteeri, koska siellä kuitenkin tulee selväksi, että tämä eh, eurooppalainen poliittinen puoli ei ole mikään EU-tason abstrakti rakenne, vaan sen täytyy olla sidoksissa poliittiseen toimimiseen jäsenvaltioiden tasolla, jossa, jossa myös kansallisessa puolueessa tai sitten eh, eurooppalaisessa puolueessa. Ja sen lisäksi tässä voidaan viedä eteenpäin eurooppalaista mielipiteen muodostusta, koska tämä on hyvin tärkeä. Kun me pohdimme sitä, miten nämä Euroopan poliittiset puolueet niin kuin arkipäivässä ovat osana mielipiteen muodostusta ja ovat mukana vaalikampanjassa niin poispäin. Toinen asia, jonka haluan vielä ottaa esille, on tämä puolueiden sisäinen demokratia. Tässä on useitakin tarkistuksia. tässä minusta on tärkeää, että, että että meillä on mahdollisimman vähän rajoituksia ja mahdollisimman paljon tarpeen mukaan. Me, me, meillä on kuitenkin kysymys demokraattisesta tahdonmuodostuksesta, joka tapahtuu poliittisten puolueiden sisällä. Niiden itsensä täytyy pystyä laatimaan sääntönsä ja avoimien periaatteiden pohjalta, joita sovelletaan myös Euroopan tasolla, esimerkiksi tässä Euroopan parlamentissa. Ja tähän kuuluu mielestäni myös mahdollisuus saada mahdollisimman laaja osallistuminen tämän Euroopan poliittisen puolueen työhön. Näin ollen tässäkin aitojen pitäisi olla mahdollisimman matalia Kyllähän olemme puhuneet esimerkiksi Euroopan kansalaisaloitteesta. Ja kolmanneksi vielä tästä jäsenyydestä. Tässäkin minulla on muutama tarkistus. Öö, niin kuin muutkin kollegat ovat jättäneet tarkistuksia, luulen kyllä, että luonnolliset henkilöt sinällään täytyy ottaa huomioon niin, että he voivat liittyä Euroopan poliittiseen puolueeseen, koska se, tätähän myös Euroopan kansalaiset odottavat tällaisista poliittisista puolueista Se olisi tavallaan lisäarvo, vaikka siihen vaikeuksia riittyykin. Siksi olenkin tyytyväinen tähän kompromissiin, joka on nyt esitetty. Artikla 31 tai kohta 31 jossa puhutaan Euroopan tason poliittisista puolueista, joiden, joita kehotetaan vaihtamaan käsityksiä siitä, että millä tavalla, mikä on yksilöjäsenen ja, ja suoran osallistumisen ja jäsenten, kollektiivijäsenten välinen suhde tällaisen, tällaisessa Euroopan poliittisessa puoluekentässä. Tämä on minusta kiinnostava näkökohta ja joka tapauksessa voin hyväksyä tämän kompromissin. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin myös poliittisten säätiöiden, nuorisojärjestöjen ja myös naisorganisaatioiden rooli Euroopan poliittisessa puoluekentässä – että meillä on varsinaisten puoluerakenteiden ohella rakenteita, joilla täytyy olla enemmän mahdollisuuksia toimia Euroopan poliittisessa kentässä, mielipiteen muodostuksessa. Ja niiden täytyy pystyä vaikuttamaan EU-politiikkaan ja tästä sitten oikeastaan sukeutuu tämä Colin Crouchin ää, ää, niin kuin tavallaan demokratian jälkeinen absurditila. Ja tämä myös liittyy pitkälti Andrew Duffin mietintöön Euroopan vaalilainsäädännöstä. Kiitos. Grazie lei. Adesso la... Kiitokset. Ja sitten äh, edustaja Brons. Is it not on? Yes. It is now. Right. European political... No nyt se on päällä. Niin, eurooppalaisen tason puolueet ovat tietynlainen sateenvarjo kansallisille puolueille, mutta luonnollisesti poliittisten puolueiden tärkeä tehtävä on edust- olla mukana vaaleissa. Ja uniform yhdenmukaisella nimellä edustettuina tietysti. Tämän tarkoitus on tietysti se, eh, niin kuin eh, DAFkin on ehdostanut, ehdottanut, että olisi Euroopan laajuinen vaalipiiri. Sellainen pitäisi saada aikaiseksi Siinä olisi 25 jäsentä. mutta se, miten sitten voitaisiin yksimielisesti toimia kaikissa vaaleissa, e, olla edustettuna yhdellä nimellä, niin se olisi tietynlainen poliittinen itsemurha niin, että olisi vain näitä eurooppalaisia poliittisia puolueita. Ne voisivat tietysti olla tietyllä tavalla koke- kokeilullisia, eh, tavallaan käyttämättä olevia prototyyppejä, mutta se, miten ne voisivat toimia kaikissa Euroopan eh, parlamentin vaaleissa, niin niiden täytyisi olla pakollisia. Mutta minun mielestäni tämä menisi liian pitkälle – Äh, kun kuitenkin pitäisi olla kansallisia puolueita, jotka osallistuvat Euroopan parlamentin vaaleihin. No, tässä tietysti voi olla erilaisia mielipiteitä, äh, haluaako liittyä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, ei ole varmaa. Me pitäisi keskustella yksityiskohtaisista säännöistä, äh, sellaista asioista, jotka, todella liit- jotka ovat todella olemassa oikeassa maailmassa – meidän mielestämme, mutta sitten kansalaisten tietoisuudessa nämä asiat eivät ehkä ole olemassa. Jos nyt mietitään, mikä nyt on Euroopan tason puolue, niin eivät kansalaiset välttämättä, heillä ole hajuakaan, mistä siinä oikein on kyse. Useimmat ihmiset eivät tiedosta tätä asiaa ollenkaan, niin heidän mielessään Euroopan tason puolueita ei ole olemassa ja siksi olisi vaikea ajatella, että Euroopan parlamentin vaaleissa olisi vain sellaisia. Kiitos. Uskoakseni nyt esittelijän vuoro on vastata ja ottaa kantaa myöskin kompromissitarkistusesityksiin. Puheenjohtaja, olen kirjannut nämä kol- kommentit ja minä katson, että pääasiassa on kyse siitä, että on kaikki vastahankaa tällaista yhtenäistä nimenomaan vero-oikeudellista statusta kohtaan. Kun puhutaan Euroopan poliittisen puolueiden työntekijöistä, ymmärrän tämän vallan hyvin, koska ehkäpä voitaisiin ottaa sellainen argumentti esille, että tämä ei kuulu tähän. No, En nyt halunnut lainkaan sanoa, että nämä eurooppalaisten poliittisten puolueet olisivat ikään kuin Euroopan virkamiehen asemassa tai parlamentin avustajien asemassa. No, tärkeää tässä kuitenkin on se, että saadaan yhtenäinen poliittinen säänt- järjestely näille poliittisille puolueille eli niiden säätiöille ja meidän täytyy olla selvillä yhdestä asiasta. Tällä hetkellä Tämä on kohdassa 31. Tällä hetkellä myös yksittäiset henkilöt voisivat liittyä näihin poliittisiin puolueisiin, mutta poliittisen puolueen perustaminen Euroopan tasolla ja henkilökunnan palkkaaminen edellyttää paljon aikaa, hyvin paljon aikaa, monia vuosia. On esitetty kompromissitarkistuksia, joissa hyväksytään se, että täytyy tehdä ero yhtäältä niihin puolueisiin, jotka saavat rahoitusta, taas toisaalta niihin, jotka eivät saa rahoitusta. Kaikki puolueet, jotka ovat esittäneet rahoitussakemuksen, niillä täytyy olla aina vähintään yksi edustaja Euroopan parlamentissa. Sehän on täysin loogista. On esitetty kompromissitarkistus tähänkin, ja siinä sanomme, että puolueiden status hyväksytään, koska nämä puolueet on ehkä perustettu ennen eurovaaleja. Sitten jos nämä puolueet saavat edustajapaikan Euroopan parlamenttiin, niin ne voivat saada jälkikäteen rahoitusta. Aika vaikea on ehkä kysymys rahoituksesta erityisesti tällä hetkellä. Nyt, jos ja kun, tai vaikka tällainen eurooppalainen, Euroopan poliittisilla puolueilla on paljon jäseniä, niin ei se välttämättä tarkoita, että se pystyy itse itsensä rahoittamaan sillä saattaa olla 20 euron jäsenmaksu per vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus täytyy pitää tässä tilan samanlaisena kuin tähän asti kaikissa keskusteluissa olen havainnut, että, että ne eivät sinänsä vaadi enempää rahaa, koska siellä ymmärretään elämme vaikeita aikoja, on talouskriisi päällä ja poliitikot ja puolueet saavat yhä enemmän yhä kiivaampaa arvostelua osakseen, niin mediassa kuin kansalaistekin suussa. Mutta, mutta tämä ponnistelu Euroopan poliittisen puolueen perustamisen suuntaan on sellainen asia, joka on aivan oikein otettu esille täällä, nimittäin sehän liittyy siihen, mitä me äh, olemme käsitelleet äh, Euroopan tulevaisuuden osalta on kysymys Euroopan kansalaisaloitteesta ja kansalaisten osallistumisesta. Kansalaisten täytyy tietää, että mitä Euroopan poliittinen puolue tarkoittaa. Monet jopa tuntevat eurooppalaisia poliittisia puolueita, koska nämä ovat myös äh, yhteistyössä kansallisten poliittisten puolueiden kanssa. Tässä on todellakin kysymys osallistuvasta demokratiasta ja demokratisoinnista ja avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Ja jos ja kun me tässä sitten eh, kaavailemme oikeushenkilöiden asemaa, jos me otetaan huomioon, että eh, tavaroiden, palvelujen, pääoman ja muitakin, eh, muunkin vapaa liikkuvuus on taattu, niin on täysin selvää, että Euroopan unionissa pitää olla täysin normaalia, että myös puoluekäsite on osa tätä kokonaisuutta näiden Eh, esitettyjen kommenttien eh, nojalla. Olen puhunut tästä eh, jos jostakin Reino Duff puhuivat, nimittäin Duffhan puuttui myös tähän suurempaan paineeseen, joka meidän täytyisi suunnata komission suuntaan. Tämähän liittyy, riippuu myös meistä. Euroopan komissio, Euroopan komission pitäisi ehkäpä saada virallinen kirje meiltä, jossa sanotaan, että komissio, komission pitäisi tehdä meille ehdotus. Lissabonin sopimuksen myötä voidaan, var, voidaan on oikeastaan pakko esittää tällainen toivomus. Ja sitten täällä myös puhuttiin niistä eduista, jotka liittyvät rahoitukseen – minä kyllä hyväksyn ne tarkistukset, jotka on tehty tässä hengessä. Minä olen ottanut jo huomioon kompromissitarkistuksessakin, kun puhuttiin sitä, että yläraja on 20 000 euroa, siis lahjoitusten per vuosi ja per, rahjo, lah, per, per lahjoittaja, rahoittaja. Tämä on täysin looginen raja. Sitten että jos meillä on selkeät säännöt, jotka määrittelevät tällaisen puolueen statuksen, silloin me luomme avoimuutta. Sitten voidaan myös vaatia tilien äh, esittämistä, tilin kirjanpidon esittämistä, esittämistä. Kompromissitarkistuksia ei ole kovinkaan paljon. Olen pyrkinyt vain vähentämään näiden tarkistusten lukumäärää. Niitähän oli yli 90. Ja kysymys sitten äh, henkilökunnan statuksesta. Tämä kollegoiden tulisi ottaa kantaa tähän. Minusta tarkistus, jonka herra Gereiro esitti, on sellainen, että minä voisin hyväksyä. Hän yhdistää, yhdistää tämän Euroopan parlamentin rahoittaman prosenttiosuuden ja, ja Euroopan tason poliittinen puolue ei tietenkään pysty itse hankkimaan rahaa omien varojen saamiseksi jäsenmaksuilla, koska sehän kestää niin kauan. Siksi me esitämme, siksi nämä puolueet esittävät, että ne saisivat Euroopan tason poliittisen puolueen statuksen. Ja puolueet, niin kuin niiden säätiötkin, ovat myös, myös esillä tässä minun mietinnössä, niin meidän viittaan erityisesti myös säätiöihin, koska nehän ovat sidoksissa tiettyihin poliittisiin puolueisiin. Säätiöt saavat osan rahoitusta poliittisten puolueiden rahoituksen pohjalta. Neitähän, ne eivät rahoita sinänsä itseään. Nyt esimerkiksi jos huomenna perustetaan säätiö, sanotaanpa jos sosiaalipoliittinen, joku sosiaalipoliittinen säätiö, niin silloin tämä säätiö ei olisi sama kuin sosialisten ryhmä alusta pitäen. Ei, vaan tämän säätiön täytyy saada tunnustus osakseen. Siksi onkin aivan oikein, että puhutaan affiliated-käsitteestä, niin kuin tarkistuksessa on sanottu. Ja olen ottanut huomioon tämän kompromississani ja siinä puututaan nimenomaan tähän kappaleeseen tässä tekstissä. Ja minä sanokin, että Euroopan puolueet ja niihin liittyvät säätiöt, näin minä olen sen muotoillut. Ja tästä olemme aika lailla samoilla linjoille olen tehnyt paljon työtä, tässä on ollut paljon samantyyppisiä tarkistuksia, jopa identtisiä tarkistuksia, Minä olen yrittänyt kompromissitarkistuksella saada mm, katettua useimmat tarkistukset, jotta tämän mietinnön ydin, ydin ei katoaisi, koska mehän aiomme tämän mietinnön myötä saada todellakin aikaan sellaisen tilanteen Euroopan poliittiselle puolueelle, jotka, äh, sa, joka, jo, jotka saisivat tämän myötä oikeushenkilön aseman. Kiitokset, Rova Synnänkau. Äh, Suur kiitokset mietinnöstä, vastauspuheenvuorosta. Ja nyt sitten esityslistan viimeiseen kohtaan tänä iltana. Si? Puheenjohtaja. Ah. Kuka haluaa puheenvuoroa? Olkaa hyvä, en huomannut teitä. Minulla on pyyntö, nimittäin ennen kuin lopetamme tämän kohdan käsittelyn, haluaisin vielä kysyä esittelijältä, voiko hän myös puuttua minun esittämäni kysymyksiin. Nämä vastaukset muihin kysymyksiin olivat kyllä vaikuttavia, mutta minä esittiin vain yhden kysymyksen, koska se on tärkeä niiden kysymysten osalta, joka keskittyvät erityisesti meidän valiokuntaamme, siis perustuslaillisia kysymyksiä ja olin hämmästynyt, että hän ei vastannut tähän kysymykseen. Koska meidän käyttäytymisen riippuu ratkaisevasti siitä, vastaako hän tämän, tähän kysymykseen, miten hän siihen suhtautuu. Olisi mukava, jos hän yrittäisi tähän vielä vastata. Herra, herra esitti kysymyksen, onko teillä mahdollisuus vastata? Pystyttekö vastaamaan? Haluatteko vastata? Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χέφνερ έκανε μια ερώτηση. Niin, puheenjohtaja. Kollega Hefner kysyi poliittisen puolueen ja siihen kuuluvan säätiön erottamisesta toisistaan. No, niin tunnustetaan tämä. Tämä ei ole mukana mietinnössä, mutta kompromissiehdotu- niin tämä on. Ja sanoin, että minunkin mielestäni täytyy olla tietyt kriteerit näiden tunnustamiseksi. Tässä puhutaan rahoitusta koskevista vaatimuksista, eli se, että yksi valittu parlamentin jäsen on, ja että, mutta jos, mutta se ei ole totta, että jos tämä on perustettu ennen vaaleja ja sitä ei tunnustettaisi. Tietysti se tunnustetaan. Jos puolue täyttää kriteerit, niin se on hieno asia, koska me Euroopan tason poliittista puoluetta ei voida tunnustaa muuten. Eli ei voida jättää huomioimatta tiettyjä jäsenpuolueita tai yksilöitä. Tästä tehdään myöhemmin ehdotus. Ja kyllä on mahdollista, että voisimme ajatella vieläkin pidemmälle niin, että tietyt yksilöt voisivat perustaa Euroopan tason puolueen ilman sen kummempia vaatimuksia esimerkiksi jäsenpuolueista ja niin edelleen. Mutta mielestäni tämä on hyvin selvä <clears throat> asia. Joten mielestäni on sellaisia vaatimuksia, joilla taataan se, että on eurooppalaisia puolueita. Ja jos halutaan rahoitusta, niin siihen liittyviä vaatimuksia. Lyhyt lisäkysymys. Voitteko ottaa tämän, minkä äsken sanoitte, voitteko ottaa tämän myös paperille. Myös kiitän tästä vastauksesta. Se ei ole kuitenkaan näy vielä paperilla, ei mietinnössä eikä myöskään kompromissitarkistuksessa. Tämähän on se tragiikka, mutta jos tähän näin vastattaisiin, niin kuin nyt lausuitte, niin tämä ongelma olisi tullut esille ja silloin ratkaisu on mahdollista. Bene. Grazie. Hyvä. Kiitokset, että kuulitte vastauksenne. ja sitten voitte siltä pohjalta tehdä arvion. Niin, nyt siirtyisin kohtaan kahdeksan. 51 artiklan muuttaminen valiokuntien yhteiskokoukset. Meidän äh, on nyt äh, saatettava tämä päätöksen, koska 31. päivä tammikuuta jo asia käsiteltiin kokouksessa ja muutettu mietintöluonnos on nyt äh, teille saatettu käyttöön 8.3. viime kokouksessa tätä luonnosta hahmottelin ja muistanette, että mietintöni perustuu pyyntöön, jonka valiokunnan puheenjohtaja esitti. Hän halusi vaihtoehtoja. Artikla 50 ja 51 artiklojen vertailu ja erityisesti 51 artiklan soveltaminen, liittyykö se lainsäädäntötyöhön vai miten sitä tulkitaan? Ja voiko yhteisvaliokunta valiokunta toimia täysvaltaisesti täysistunnossa, niin kuin päävaliokunta, esimerkiksi vetäen pois tarkistuksen ja loppuvaiheessa haluttiin tietää, käytetäänkö myöskin delegoituja säädöksiä ja toimeenpanosäädöksiä samaan tapana. Ja tämän kaiken selvittämiseksi ja 51 artiklan noudattamisen nojalla, kun puhutaan siis yhteiskokouksista, on saatava selkeys siitä, mitä sääntöä käytetään. Näyttäisi siltä, että artikla 51 olisi kuitenkin eh, se eh, artikla, johon toiminta perustetaan. Jos on yhteistoimivaltuus, on vaikea lähteä erittelemään asioita, joilla toimivaltuus on. Ainakin poikkeukset olisivat melko harvinaisia. Tällä kaikella on kuitenkin suuri merkitys, äh, nimittäin jos tällaisia vähemmän tärkeitä aiheita käsitellään, niin on turha enää monimutkaistaa niiden käsittelyä. Tässä vaiheessa toteaisin sen, verran, että valiokuntien, valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa puhuttiin kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin siitä, että kohdan neljä nojalla pitäisi helpottaa ja saattaa joustavammaksi valiokuntien työskentely artiklan 51 pohjalla, pohjalta, varsinkin siinä vaiheessa, kun asiaa ollaan loppukäsittelemässä – Puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja, valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja esitti ratkaisua ja olen valmistelemassa siltä pohjalta nyt tarkistusta. Sitten puheenjohtaja Leine ehdotti, että kokousten aikataulutusten määrittelyä varsinkin toisessa käsittelyssä tarkennetaan. Uskon, että tämä on mahdollista ja tulen esittämään tarkistuksen, jolla tämä ongelma ratkaistaan. Tarkistusten jättöpäivä sovittiin huomiselle, eli 15.3. Mutta herra Guerrero on kuitenkin pyytänyt lisää aikaa ja ehdotankin, että 24. kuluvaa kuukautta mennessä, siihen mennessä tulee jakamaan kaikki tarkitukset. Ja tällä tavoin muutamme nyt koko kalenterin. Tarkistusten jättöpäivä on 31. kuluvaa kuukautta kello 12 torstaipäivä, joten tällä tavoin meillä on vielä aikaa työstää tarkistuksia ja, ja tehdä työtä. Jos joku haluaa nyt käydä tästä keskustelua, niin sopii pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Olisin vain ottaa esittelemään kaksi lyhyttä kommenttia. Ensimmäinen, joka vähemmän koskee vähemmän mer- sitä vakaumusta, että jokin asia on hyvin merkityksellinen se on, vähän, se on kovin subjektiivinen näkemys. Vakaumus on hyvin ö, ö, subjektiivinen asia. Ja toinen asia, että asia, jos asia on kovin tärkeä tai merkityksellinen, se on kovin ö, subjektiivinen. On valtavasti ihmisiä tässä talossa, jotka pitävät kaikkia asioita ö, tärkeinä ja ö, varsinkin omia asioitaan. Et en nyt oikein tiedä, voiko oikeustekstissä käyttää näin subjektiivisia käsitteitä ja sitten kysymys, joka ei ole koskaan ollut minulle kovinkaan selvä. Nyt jos puhutaan periaatteellisista asioista, jotka koskevat valiokuntia, no miksi nämä kysymykset, jotka minusta ovat lähinnä organisatorisia kysymyksiä, joku on kysymys tehokkuudestakin, niin miksi nämä kuuluvat sitten puheenjohtajakokouksen heini, äh, piikkiin, eikä äh, valiokuntien puheenjohtajien kokoukseen? Ja viimeinen koko kohta Meillä on kohdassa 11 kollega Duffin mietintö, jossa puhutaan myös komission, jossa säädellään komission kuulemista. Ja nyt kuullaan yhtäkkiä äh, assosioiduista valiokunnista. Ja meillä on siis jatkuvasti uusia välineitä. Oikeastaan hänen pitäisi tässä puhua myös äh, äh, sekavaliokunnista. Ja oikeastaan tässä herra Kasinin tekstissä, jota, josta tietenkin kiitän, pitäisi puhua yhteisistä valiokuntakokouksista silloin, kun kuullaan komissaareja, jotka, jotka, joiden salkut kattavat useampia valiokuntia, joiden tämä viiden vuoden välein tapahtuva kuuleminen, sekin täytyisi kattaa. Näin meidän täytyy katsoa, huolehtia siitä, että me saamme suoraan näin uudella Saksalla striimalainattua näitä omia säädöksiämme. en primer lugar pido disculpas. Ensimmäiseksi haluan esittää äh, anteeksi pyynnön siitä, että aina käytän <laughs> puheenvuoron joka esityksestä kohdalla tänä iltapäivänä. Olen hieman eri linjalla kuin herra Viiland. Nimittäin ajattelen niin, että kun kerran niin paljon puhun, niin ehkä mikään siitä, mitä sanoin, ei ole kovinkaan tärkeä tässä yhteydessä nyt käytän puheenvuoron David Martinin puolesta. Hän on varjoesittelijä tässä asiassa äh, sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Ja tuon esiin sen, että meidän kantamme äh, nojalla voi todeta, että tärkeää on äh, toimia sillä tavalla, että tätä menettelyä käytetään varsin vähän. Jos puheenjohtajakokoussa tekee päätöksen siitä, että tätä menettelyä käytetään, niin silloin sitä pitäisi noudattaa ainoastaan silloin, kun toimivaltuuksia ei voida jakaa kyseessä olevien valiokuntien välillä ja kun kyse on tärkeistä asioista, eli major importance tyyppisistä kysymyksistä. Ja tässä on pitäydyttävä nyt tarkkaan. ongelmat, jotka syntyvät, kun kerran nyt yleisesti näyttäisi siltä, että olemme sitä mieltä, että alkuperäinen rakasini mietintö on järkevä. Nyt kuitenkin kyse on pikemminkin ajankäytöstä ja ongelmista, jotka liittyvät aikaan ja myöskin eri valiokuntien kokoon, siis niiden valiokuntien, jotka ovat mukana tässä mahdollisessa yhteistyössä. Ajan osalta voi käydä niin, että kun eri valiokunnat taistelevat ajasta, jota käytetään saman asian Käsittelyn ja kun taas valiokuntien puheenjohtajien kokouksen, kokoustaminen voi kestää, niin voi käydä niin, että aika kuluu liikaa suhteessa siihen, kun Euroopan parlamentin pitää tehdä oma ehdotuksensa. Ja varsinkin kun kyse on yhteispäätösmenettelyyn liittyvistä seikoista, jotka käsitellään toisessa käsittelyssä, niin siinä yhteydessä on otettava huomioon se, että on määriteltävä tiukat aikarajat, joita pitäisi noudattaa kyseessä olevissa valiokunnissa. Euroopan parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus esittää kantansa ei kovinkaan paljon sen jälkeen, kun neuvosto on oman kantansa antanut. Mitä taas tulee koko kysymykseen? jos kerran kaksi valiokuntaa toimii yhdessä ja toinen niistä omaa paljon enemmän jäseniä kuin toinen, niin se voi taas vääristää äänestysten tulosta, jossa äänet lasketaan aivan Ja näin ollen tarvittaisiin jonkunlainen sää, säädös, rajoittava sääntö, joka voisi esimerkiksi olla sellainen, että tarvittaisiin molempien valiokuntien äänteen enemmistö tai joku muu sääntö. 31. päivä kuluvaa kuukautta on siis tarkistusten jättöpäivä. Ja oma ryhmäni David Martinin toimesta tulee esittämään tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tasapainottaa ehdotusta ja määritellä erityisesti kokoa ja aikakysymyksiä. Ich bin sehr dankbar. Olen hyvin kiitollinen tästä, näistä ehdotuksista, jotka te esititte puheenjohtajamme tästä keskustelusta. Ja koska meillä on vielä aikaa, niin haluaisin eh, tässä vaiheessa vain esittää muutaman ajatuksen tai myös kysymyksen, enkä välttämättä vielä lopullista arviota omalta osaltani. Kysymykset menevät sen suuntaisia, että minä itse en ole varma, olemmeko, voimmeko me, pitäisikö meidän yrittää niin tiukasti määritellä tämän, niin kuin ymmärsin teidän ehdottavan, koska, koska siinä voi olla sellainen vaara, johon te mm-hmm. kiinnititte huomioita, mutta se, se sisältää myös mahdollisuuksia. Kaikissa asioissa puhumme nykyään poikkitieteellisyydestä, joka on välttämätöntä, ja täällä parlamentissa voi usein havaita, että, että asiallisesti yhteenkuuluvissa asioissa valiokunnat hyvinkin tekevät työtään toistensa ohi tai toistensa rinnalla, ja näin ollen asioita, joissa on myös juridisia, juridisia asioita, joilla on myös poliittinen merkitys joissa tietenkin valiokunnat voivat ajaa aika erilaista linjaa, ja tämä saattaa olla aikaa viepää, mutta kun ajatellaan toisaalta sit, sitä, että tässä tulos saattaa olla kattavampi, niin hän saattaa loppupeleissä kuitenkin säästää aikaa. Ainakin minu, minu, minulla on aika mielenkiintoinen kokemus olla mukana Euroopan kansalaisaloitemietinnössä mukana, joka oli esillä, joka oli kolmen parlamentaarikon työstämänä, jotka olivat kaikki eri valiokunnista. Ja minusta joskus se, että otetaan mukaan erilaisia näkökantoja, niin lopputulos saattaa hyötyä tästä niin kuin meidän mietinnössämme tässä tietenkin loppupeleissä kannatus oli laaja ja se osoitti, että oli hyvä, että kaksi valiokuntaa ajoivat aika erilaisia linjoja, mutta kuitenkin sen loppupeleissä syntyy suurempi perhe tämän taakse. Haluaisin esittää tätä vain pohdittavaksi, mitä nyt puhutaan artiklasta 50 ja 51. Ja tässä monissa tapauksissa tästä voisi olla hyötyä meille parlamentaarisessa toiminnassa, ja sitten parlamentti pitäisi ehkä käyttää enemmän kuin tähän mennessä on tehty. Ja, äh, Konkreettista ehdotusta minullakaan ei ole, mutta haluan vain oikeastaan jatkaa sitä ajatusta, että tällaiset yhteiset valiokuntapuheenjohtajakokoukset siinä pitäisi tehdä jonkinlainen rajoitus äänestysvaiheessa. Tämä on minusta ehdottaan tarpeellista. Minä olen aikanaan todennut, että sekä artikla 50 että myös artikla 51, erityisesti silloin kun, kun eri valiokunnat ovat oleellisia, niin tuon, tuostakin käy ilmi, että, että ne, monilla valiokunnilla saattaa olla yhteinen tematiikka ja meidän pitäisi välttää sitä, että sitten se suurempi valiokunta äh, tavallaan äänestää pienemmän valiokunnan kumoon, niin silloin tietysti yhteiset valiokuntakokoukset voidaan jättää pitämättä. Grazie, Kiitos ja sitten herra Viilan. Anteeksi vaan, että pyydän jälleen puheenvuoroa puhuin äsken juuri kollegan kanssa. Todellakin tämä on ongelma silloin, jos valiokunnat tavallaan kehittävät epätasapainon kokonsa takia, eikä niin kuin mitä kollega Hefner totesi, että jos niistä tulisi tavallaan lopputuloksena olisi enemmistö, joka ylittää ryhmä- ja valiokuntarajat. Se on tietenkin toinen juttu, mutta meillähän on AKT-kokouksessa, meillä on molemman parlamentin yhteinen enemmistö, ja tämä veto-oikeus ei ole paikallaan tässä menettelyssä, mutta tiedän sellaisen erään toisen menettelyn. Nyt eh, ehkä pitäisi miettiä sitä, että meillä on, voisimme käyttää jotain erityistä menettelyä, jolloin prosenttiluvut eh, eh, kyllä äänten osalta – ja ei-äänien, kyllä, ei-äänien prosenttiosuudet lasketaan yhteen kummassakin valiokunnassa ja sitten voidaan sanoa, että se on se enemmistö, joka on muodostunut ja silloin tämä voidaan unohtaa se, että valiokunnat ovat erikokoisia, että suhteutetaan vain nämä kyllä ja ei prosenttiosuudet kummassakin valiokunnassa, kun koneella äänestetään. Allora, aspetto. Odotan nyt tarkistusta, tarkistusten esittämistä näistä aiheista. Ja nyt vielä pari tarkennusta, eh, jotka on tässä yhteydessä esittää. Ensinnäkin luottamuksellisuuskysymys. Nyt tällä hetkellä tarkastelemme 51 artiklan tekstejä, jossa todetaan, että tämän säännön eh, noudattamista voidaan edellyttää, jos artikla 49 ja 50 ehdot eh, täyttyvät ja asia on erityisen tärkeä. Nyt on nimenomaan pyrittävä pääsemään eroon tästä periaatteesta, koska 49 ja 50 artiklojen esittämät ehdot ovat varsin väljiä ja, ja epäselviä. Puhutaan suuresta ja pienestä. Sitä paitsi tässä puhutaan myöskin näkymättömästä sellaisesta asiasta, jota on mahdoton erottaa, siis siinä mielessä erottamattomasta asiasta. Tällainen on tilanne, jolle sitten kokonaan luovuta 50 artiklasta ja päädytään siihen, että toimivaltuus kysymys kokonaan mitä sitten aikataulukysymykseen tulee? Se on varsin vakava kysymys. Valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa asiaa käsiteltiin ja todettiin, että on tapahtunut myöskin virhe. Nyt onkin löydettävä se tapa, jonka puitteissa on mahdollista helpottaa ja keventää niitä toimia, joita tarvitaan tällaisten yhteisvaliokuntien työskentelyssä nimenomaan ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Mielestäni meidän on vielä nyt hyvä tehdä tiettyjä tarkennuksia, varsinkin kun ajattelemme asioiden loppukäsittelyä. Itse asiassa ajattelimme sellaista vaihtoehtoa, ettei ole välttämätöntä toimia niin, että molemmat valiokunnat jatkavat asian käsittelyä loppuun asti voidaan ajatella myöskin sellaista vaihtoehtoa, että vain toinen valiokunta vastaa asiasta loppumetreillä, mutta sitten taas on mietittävä sitä, kuka tekee päätöksen siitä, kumpi valiokunnasta tämän työn ottaa harteille ja niin poispäin. Itsekin tulen esittämään tarkistuksia ja te varmasti yhdessä myöskin niitä esitätte. Jos muita asioita ei enää ole, niin valiokunnan kokous voidaan nyt päättää ja hetken kuluttua voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksen. Kiitos kaikille valiokunnan jäsenille. Preciso, preciso. Ha visto? so.